Nous reprenons nos travaux et l'ordre du jour. Jatkamme töitämme. Ja meillä on Jorgen Gesfereltä ilmoitusasia tänä aamuna esityslistalla. Hän kertoo nyt siitä, kuinka kansallisissa budjeteissa. Jäsenvaltiot käsittelevät unionin maksuja omissa talousarvioissaan. Tämä tutkimus on julkaistu vuonna 2014. Lugden menehtyi juuri ennen tätä tutkimuksen julkaisua. Hän oli alun perin asiaa esittelevä henkilö. Nyt Gasferer, olkaa hyvä. Kiitos siitä, että kutsuitte minut tänne. Esittelen teille tämän raportin Teillä on kalvoja nähtävänä, mutta kalvot on enemmänkin tällaista suuntaa antavaa. Niitä ei tarvitse ehkä sinänsä lukea, niissä ei ole mitenkään kovin mutkikaita asioita, mutta voin aloittaa. Niin, tämä selvitys oli tehty sen selvittämiseksi, miten jäsenvaltioissa käsitellään näitä varoja ja sitten me katsomme myöskin, mitä vaikutuksia sillä on maksuosuihin osuuksiin ja siihen, miten myöskin käsitellään, vastaanottajat käsittelevät näiden varojen saamista. Olemme siis tehneet tämän selvityksen ja tämä on ollut merkittävä selvitys, vaikkakin kun luette sitä, sitä on joskus aika vaikea ymmärtää. Eri maiden osalta olemme maamaalta käyneet lävitse näitä tietoja. Me olimme pieni ryhmä ja käsittelimme tai katoimme lukuisia kieliä, mutta siitä huolimatta olimme yllättyneitä siitä sekasotkusta, joka liittyy siihen, miten budjettia käsitellään. Nyt jätän Mario Montille tämän kertomuksen korkean tason ryhmää varten, joka käsittelee omia varoja, joten minun täytyy ottaa sekin huomioon samoin kuin eräät muutkin kysymykset. Tämä näyttää aika tylsältä tämä raportti, mutta sillä kyllä on vaikutuksia. Nyt menen niihin kohtiin, jotka on mainittu tuossa kertomuksessa. Säästän teille nyt sen selittämisen, miten omat varat toimivat, koska muuten emme saa sitä missä vaiheessa päätökseen. Tätä keskustelua, esittelyä. Kysymys on enemmänkin tämän mietin raportin viestistä, kuten sanoin Kysymys on siitä, että tarkastellaan järjestelmää ja miksi on tärkeää tarkastella tätä analyysi, analyysin seuraksi, joka liittyy maksuosuuksiin ja myöskin varojen käyttöön. Ja esittelen hiukan kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, miten, miten näitä varoja luokitellaan, miten se voitaisiin tehdä, miten se valtiossa tehdään sitä tällä hetkellä. Haluan keskustella myös hiukan vaikutuksista, joita on keskustelulla omista varoista, miten se voi vaikut, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla. Hiukan myös sitä, mitä merkitsee nettotasapaino nykytilanteessa. Otan esille joitakin käsitteitä, hiukan pitemmälle meneviä kuin itse tässä kertomuksessakin jopa, koska tämä on jatkuvaa työtä. Otan esille myöskin kysymys, jotka liittyvät maksusitoumuksiin ja maksumäärärahoihin, joita nosta voitaisiin hiukan vähentää ongelmia, joita budjettiin vuosittain liittyy. Aloitan hiukan tästä heterogeenisyydestä, mitä siis tapahtuu. Kuten sanomme, katsoen vuoden 2014 tilejä kaikissa jäsenvaltioissa käytännössä katsottuna. Me katsoimme, miten tilinpito tapahtuu, miten laitetaan tietoja, syötetään tietoja tähän järjestämään, miten tapahtuu tositteiden ja varojen maksujen osalta, koska maksuosuudet budjettiin, niin sitä ei katsota tuloksi, joka olisi osoitettu EUlle, vaan se menee kansallisten budjettien kautta, joten käytännössä yksikään maa ei käytännössä sovella sitä sääntöä, että olisi jotakin omia varoja EUlle, mikä voisi olla BKTL, maksuosuus, jolloin on selkeä erottelu kansallisten budjettien ja sitten sellaisten vastaanottajien varojen osalta, jotka on osoitettu Euroopan unionille. Jotkut maat tekevät tällaisen erottelun. Sitten toinen asia on sen, että vastaanotetut varat eh, eu usein luokitellaan hyvin, hyvinkin eri tavoin. On hyvin vaikea usein seurata, miten ne kirjataan, ja tämä johtaa siihen, että on avoimuuden puutetta ja ongelmia. Joissakin budjeteissa – Joissakin, joissakin tilanne on se, että sinne ei merkitä mitään vastatettuja varoja. Sinne vain merkitään hallituksen kustannukset tällaisena lisäpalautuksena. Tämä siis merkitsee sitä, että jotkut varat eivät edes mene edes hallitukselle, koska ne on vain laskettu jollakin tavalla siihen mukaan, mutta tämä on käsite, jota käytetään hyvin eri tavoin, ja minä käytämissä missä tapauksessa. Sitten myöskin hyödyt, joita EUn varojen käytöstä on, otetaan tullakin huomioon. Tämä toisaalta ei ole yllättävää. Voimme nähdä myöskin kansallisissa tileissä, paikallisella tasollakin tilipidossa voimme todeta ennen vaaleja, ennen budjettivuoden päättymistä, jotkin kadut nopeasti ovat uuden päällysteen, koska budjetti pitää käyttää loppuun, tai on ihmisiä, jotka pyrkivät laittamaan äh, sakkolapuja pysäköityihin autoihin, koska yritetään kattamaan äh, palkkaa kustannuksia. Siis joskus tässä ei tulekaan budjetista hyödytä, budjetissa yleensä ei tutkita sitä, mikä on ollut hyöty. Voimme sanoa, että tämä on ongelma kansallisissa budjeteissa, koska hyötyä näistä äh, tulee tuloista usein, jota huomioon samalla tavoin kuin yritystoiminnassa. Ja ja jos kansanbudjeteissa tehtäisiin tällä tavoin, niin yritykset tehtäisiin tällä tavoin, niin muutamassa vuodessa. Siis se valtioiden budjeteissa että huomioon näitä hyötyjä, ja, ja tällä on vaikutuksia, jotka menevät pitemmälle kuin siis hyödyt, jotka liittyvät pelkästään BKT. -hän. Sitten nämä hallituksen kustannukset, kansalliskustannukset. Meillä on tässä nyt vain Ranska, Saksa, Itävalta ja Bulgaria. Joten tätä ei siis katsota tulolle, joka sillä ei olisi. ALVn osalta tilanne on hiukan toisenlainen, koska ALV katsotaan äh, maksusuhdeksi EUlle. Taustalla on siis äh, tulliliitto ja siihen liittyvät lähteet. Tämä on yleensä standardinomaista, mutta ALVn osalta tämä vaihtelee – riippuen siitä, miten se kirjataan, koska se on virtuaalista ALV, koska se on suoranaisessa yhteydessä todelliseen ALV, budjettikohdissa, sitä käsitellään eri tavoin eri maissa, joten vaikea nähdä, minkälaisesta summasta on kysymys, mutta nähdään osana kansallista budjettia näyttää siltä, että usein nähdään vain maksuna eikä maksuosuutena EU, Euroopan unionille. Sitten vastaanotut varat on, on governments, I have done uh, the division. It didn't pass, sorry. Okay. Huh? So, the, the, so I have here... On joitakin tapauksia, siis Belgia, Saksan, tasa, sekin tasavalta. Olemme katsoneet näitä kysymyksiä Belgian tapauksessa esimerkiksi ALV-pohjainen maksuosuus on satoverojen yhteydessä. BKTL-maksuosuudet ovat kustannuksena ja sama tilanne myöskin Luxemburgissa, joten välttämättä samoista kategoriasta, jos näyttää siltä, että maksuosuus on maksu kansainväliselle organisaatiolle, jossa tapauksessa kysymys on yleisistä palveluista, joskus se oli edes samantyyppisessä budjettikohdassa, joten oli aika raivostuttavaa, kun kävit lävitse näitä kansallisia tilejä. Sitten Iso-Britannia, siellä edes käytetä tällaista käsitettä kuin maksuosuus. Se on puhtaasti teoreettinen nettomaksuosuus, joten se todellakin nousee esille julkisena, kust, julkisena kustannuksena. Ja tällä tavallahan tämä alennus itse asiassa lasketaan. Tämä on hyvin outo tilanne. Sitten Romania. Romania oli varmastikin saanut neuvonantoja Iso-Britanniasta, koska se näytti olevan ainoa maa, joka tämän lisäksi toimii samalla tavoin tämän. Tässä on nyt ollut jonkinlaista kumppanuutta. Sitten äh, vastaanotetut varat. Saksa, siellä ne, nämä tuovat esille vain kansallisissa budjetissa, joten kaikki otsakkeet, alueelliset otsakkeet, kun varat osavaltio oli siellä se oli kyllä pelkästään budjetissa, ja, joka on kansallinen budjetti ja varoista kansallisen budjetin kautta. Eli siis ei nähtävissä muiden maiden, muiden, muissa, tile, muissa budjeteissa, muissa tileissä. Eh, iso osalta tämä laskutapa on jälleen kerran hiukan kummallinen. Saksa, Ranska ja Luxemburg yleisesti eivät katso, vai katsomaan, että EU-ssa saadut varat olisivat tuloa hallitukselle. Sitä käsitellään erikseen. Se on jonkinlaisena varojen tulona, mutta jälleen kerran pidetään erillään EU ja kansalliset. Jälleen kerran se on jotakin sellaista, mikä on EUta. Menissä muissa, muissa, muissa vaiheissa kaikki, mitä näkyy, on kansallista tuloa, joka sitten on käytetty. Jälleen kerran eri kategoriat eri tavoin, tai hetkellä lävitse sivukaupalla tätä tilit käsitellään eri tavoin eri maissa. Vaikutuksia omiin varoihin. Sanoisin, että on, olisi hyödyllistä, kenties olennaisen tärkeää, sitä, että olisi sopimus siitä, miten luokitellaan maksuosuudet ja saadut varat EUlta, ja että ne pidettäisiin erillään kansallista tileistä ainakin kielellisesti katsottuna omat varat, BKTL, miten sitä käsitellään. Että kysymys on varoista, jotka on osoitettu EUlle. Kysymys olisi avoimessa. Tämä olisi täysin itsestään selvää ja myöskin sitten olisi helpompaa niille kävitse kansallisen tilinpidon, jos näin olisi. Sitten tämän netto tasapainon. When there is, I can voin kuvitella neuvottelut EU-budjetista. Yksi asia on eh, se, että jokainen maa katsoo näitä netto, eh, tätä nettotasapainoa, mutta jos koko järjestelmä toimii, perustuu tälle, niin on tämä on hyvin vaikea ymmärtää, miksi näin tehdään. Mutta se, että laitetaan tämä netto jonkinlaisena hallituksen kustannuksena, ei näytä mitenkään järkevältä, koska useat näistä maksusta eivät ole sellaisia, että olisi osoitettu edes hallituksen. Tämä on enemmänkin poliittista kuin varsinaista tilinpitoa ja tekee, tämä tekee tämän omien varojen resurssin entistäkin vaikeammaksi. Täältä puuttuu sana, olen pahoillani. Right, but uh, it means that the, the national account standard kansalliset äh, tilinpitostandardit, näitä olemme katsoneet myöskin näitä BKT-laskelmia VKTL-arviot eivät ovat sellaisia, että kaikki eivät ole niistä täysin vakuutuneita. Niihin, niiden osalta on syytä olla varovainen. Ajattelin vaikutusta esimerkiksi tähän alennuskysymykseen. Minä olen ollut erikoistuneena budjettiin lukuisia vuosia ja on katsottu, miten alennuksia lasketaan maksuja, jotka maksetaan ja paljon saadaan takaisin. Tämä on myöskin ALV ja 0, jotakin prosenttia BKT, mutta kun katsoo sitten virhetasoa BKT-laskelmissa, huomaa, että teemme, käytämme paljon aikaa laskelmiin, jotka ovat, joissa on kysymys pienemmistä asioista kuin virhetasosta. Tarkastelen tätä vielä vastaisuudessa ja annan ehkä paremman vastauksen kuukauden kuluttua. Sitten yksi asia, jota mietin, siis tämä vuotuinen luokittelu ja myös se menojen luokittelu, mutta miten budjetti tehdään, miten se lasketaan, että maksuosuus EUlle ja vuotuiset menettelyt ovat hyvin tai mutkikaita, joten jos katsotaan, voivatko jäsenvaltiot muuttaa sitä, miten osoitetaan tuloa, joka on riittävää, joskus miten se, nämä varat osoitetaan EUlle, voitaisiin, voitaisiin kenties, se voisi perustua laskelmiin, joka liittyy maksumäärärahoihin, Mm, mutta ne eivät ole siis komission esittämiä, vaan ovat alhaisempia ja tästä syntyy jatkuvasti kiistoja. Tämä ei ole tapa, jolla maksuosuudet voisivat perustua täysillisiin laskelmiin, vaan sen viimekästä laskettaisiin takaperin, jolloin syntyy kiista jostakin, joka varoista joka tapauksessa on löyty lukko, jotka on sidottu, jotka ovat velvoite jäsenvaltio, jäsenvaltioiden täytyy maksaa jos on maksu, joka on hoidettava, se täytyy maksaa silloin, kun hanke saadaan päätökseen tälle maalle. Nimenomaan miksi kolmen kohdan välein täytyy olla näitä kiistoja ja sitten näitä eh, joukkosiirtoja RAL-muodossa. Niin, meidän täytyy pitää erillään kaikki maat ja katsoa sitä, miten eh, ne käsittelevät näitä menoja. Mikä siitä on hyötyä EUlle, mikä on kansallista. Tässä ei ole todellakaan mitään avoimuutta. Ja kuten totesin, tämän äh, nettomäärän, nettosaldon poistaminen, äh, siinä ei ole mitään järkeä. Se voitaisiin tehdä kansallistilien puitteissa. Jokainen alue voisi tehdä sen, joka, jokainen ihminen voi aloittaa kiistan tästä nettotilanteesta. Tästä ei ole mitään hyötyä kansallisessa tilinpidossa, en ymmärrä miksi tätä tehdään. Mikä vaikutus tällä on omiin varoihin? On jotakin asioita, jotka eivät ole tässä mietinnössä tai kertomuksessa vielä nähtävissä, koska tässä ollaan työtä edelleen tekemässä. Voin kuvitella, että mitä uudistuksia nyt tehdäänkin? Me tiedämme, että realistista olisi puhua omista varoista. Näin on ollut pitkään asianmukainen tilinpito on tärkeää. Sen pitäisi olla osa varojen ja maksuuksien tulevaisuutta ja sitten on myöskin osa neuvotteluita budjetista käydään. Yksi asia, jota myöskin huomasin, siksi tämä nettomäärä, nettosaldo on kyseenä oli puheena näistä summista kaupan, suhteessa kauppaan tai BKTL vaikutukset ovat huomattavasti mutkikaampia kuin 30 vuotta sitten, että jos katson näitä resursseja ja sitten miten jäsenvaltiot käsittelevät rahoitusta, ei ole kovinkaan paljon järkeä hoitaa se näin tämän budjetin myötä, joka on syntynyt EU on lisännyt rahoitusvälineitään ja se lisää niitä edelleen. Myöskin yhteydessä Junckerin suunnitelmaan, tiedontamaan muutaman vuotta varten, mutta siitä huolimatta – jos ajatellaan sitä, minkälaisia summia tässä lähtee liikkeelle, niin, niin silloin jäsenvaltiot eivät ole koskaan olleet ajatelleet niitä etuja, joita EUlla on tässä suhteessa, mutta tärkeää olisi, että rahoitusvälineet nyt tässä vaiheessa mukaan luettuna se, että budjetti takaa myöskin Junckerin työelämän me puhumme sadoista miljardista euroista, joka on rinnakkaissumma, joka on investointi, joka voi saada aikaan tuloa. Sitten siis kysymys on investoinneista ja rahoitusvirrat, jotka liittyvät näihin instrumentteihin, ne ovat eri asia kuin netto ja nettojäännökset. Ja kuka tästä hyötyy? esimerkiksi hankkeista. Yksi on Espanjassa, kaikki muut ovat pohjoisissa maissa. Kysymys sadoista miljardeista, jotka vaikuttavat EUn budjettiin. Mutta tätä rahaa ei lainkaan huomioon, kun tehdään arvioita tästä nettomäärästä, nettosaaldosta. Jos ajatellaan koko EUn budjettia ja varojen liikkeen saattamista sitten taas yksilön sektorilla, puhutte samoista summista, joita käytetään silloin, kun lasketaan nettosaldoa. Miksi tämä ei ole laskettavissa siis, että on sataisin yksi euro budjetista ja laitetaan yksi euro kansallisesta budjetista ja sitten katsotaan, että hyvä on. Tämä on liikkeelle saatettua rahaa ja sitten katsotaan, mitä ovat etuudet, nettoetuudet, joita syntyy. Näin ei enää ole. Siksi tähän pitäisi saada muutos. Ja lopuksi sanoisin myöskin, että on pohdittu tätä vuotuista budjettimenettelyä. Olisi tärkeää, että olisi toillaan laskentapa jäsenvaltiossa, jonka niin saataisiin jänniteitä vähenemään. Olin hiukan huolissani, kun mietin sitä, että lehdissä jatkuvasti puhuttu sitä, että EU-budjetti ei ollut enää hallinnassa. Joidenkin maiden johtajatkin jopa sanovat tätä, että siis Kysymys on maksumäärärahoista viimeisten 20 vuoden ajalta ja muista milloin tällaista on ollut viimeksi. Näin ei ole ollut siis. Ajattelen nyt myöskin tutkijoiden mielenterveyttä pyytäisin, että neuvosto äh, ja parlamentti löytäisivät järkevämmän tavan hoitaa tilejä. Merci. Merci pour cette présentation. Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä se toi esiin sen, kuinka suuria eroja julkisessa tilinpidossa on Euroopan unionin sisällä, ja sen lisäksi myös sen, kuinka erilaisia kirjaustapoja kansallisissa talousarvioissa on, mitä tulee Euroopan unionin jäsenmaiden maksuosuuksiin Euroopan unionilla. On kuitenkin aivan hämmästyttävää, että Euroopan unionissa esimerkiksi euroalueen sisällä tehdään sopimuksia pysähtymättä pohtimaan, onko tilinpitoa edessä tehty samalla tavalla, aivan kuin puhuisimme eri kieliä, vaikka tilinpidon pitäisi olla universaali kieli talousjärjestelmissä. Paljon kiitoksia tästä esitelmästä. Ehkäpä Eurostat vihdoin ryhtyy kantamaan vastuunsa. Eurostatilla oli pitkän aikaa hyvin vaatimattomat mahdollisuudet ja valtava taakka julkiset tilit eh, tarkistaa. He ovat kolmen tai ne tilin tarkastajat ja tietyllä tavalla Eurostatista on tullut Euroopan unionin julkinen eh, tilinpidon valvoja, mutta tiedämme, että valtavan paljon edistystä alueella on, alalla on tapahtunut. Me emme kuitenkaan onnistu Euroopan kansalaisille selkeästi eh, tilinpitoa esittämään, joten paljon töitä vielä tehtävänä ähm, katsonpa ympärilleni. Niin edustaja Lewandowski ei ole paikalla, joten edustaja Depre, olkaa hyvä. Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Luin erittäin suurella mielenkiinnolla ja myöskin erittäin tarkkaavaisesti, koska tässä on paljon sivuja, jotka ovat melko ärsyttäviä, kun ajatellaan millainen tilanne on eri jäsenvaltioiden välillä. Ja kun luin tätä, niin kolme kysymystä tässä tuli esiin. Yksi. Olen samaa mieltä äh, tämän tutkimuksen tekijöiden kanssa siitä, että tarvitaan äh, harmonisointia äh, näiden maksuosuuksien kohdalla EUn budjettiin eli tämän nimikkeistön kohdalla, mutta siis olen tehnyt erittäin paljon työtä budjetin parissa omassa maassani, ja kun budjettia tehdään, puhun esimerkiksi nyt Belgiasta, niin siinä puhutaan tietystä tuloista, ja, ja tarkoituksena on, että nämä tulot osittain vaikuttavat tai ovat osa sitä, mitä Belgia maksaa unionille. Tämä on kuitenkin kyseessä on meno, menoerä. Eli voisitteko kertoa minulle tämän järkeilyn tässä, mikä tässä taustalla on? Onko tässä nyt tarkoitus kertoa toista asiaa? Siis nyt kerran, mitä mieltä olen, olen tästä omien kokemusteni perusteella, mitä minulla on budjetista. Eli toisaalta on siis tuloja, ja näiden tulojen kanssa sitten tehdään siirtoja, maksusiirtoja. Ja näin tämä tapahtuu siis kansallisella tasolla. Ja sitten toiseksi, jos ymmärsin oikein, mitä tulee unionin omiin tuloihin, mitkä tulevat kansallisten budjettien kautta, eli siis ette ehdota mitään harmonisointijärjestelmää, jos ymmärsin oikein, vai ymmärsinkö väärin? Eli tässä jätetään jäsenvaltioille enemmän mahdollisuuksia budjetin nimikkeistössä. Eli eh, en ymmärrä, että miksi tämä olisi tässä nyt eh, erilainen kuin näiden tulojen kohdalla. Eli ymmärsinkö oikein, kun ajatellaan näitä omia varoja, jos nyt tässä kerron, tai puhun tästä ehdotuksesta, niin eli siis tässä ovat kyseessä nämä omat varat. Eli tässä oli siis tällainen eh, ikään kuin preferenssi ALVn kohdalla mutta Eli tässä teidän mielestänne pitäisi löytää sellainen, sellainen rakennelma, missä siis nämä omat varat ovat ikään kuin jäsenvaltioiden maksamia maksuja. Eli jos on tällainen harmonisointi budjetti nimikkeistössä, joka vaikuttaa kansallisvaltioiden maksuosuuksiin, niin voitaisiinko ajatella, että nämä jäsenvaltioiden maksuosuudet ovat siis eh, todellakin näitä omia varoja. Ja jos ymmärrän oikein, toisessa vaiheessa, ja pyrin nyt ymmärtämään tämän järkeilyn, kun on tällainen omien varojen eh, järjestelmä, joka pohjautuu ALV-hen, Eli tässä olisi siis oma paikka näille kansallisille maksuosuuksille. Ja sitten kun budjettimenettelyn aikana nämä ALV-maksut, tässä tarvitaan ikään kuin täydentäviä tuloja, koska ei voida sopeuttaa kaikkea ALVtä vuoden aikana. Onko tämä se järkeily, mikä löytyy tämän takaa, minkä minä nyt ikään kuin tulkitsen teidän ehdotuksena. Eli tässä puheenjohtaja se, minkä halusin nyt ö, tässä esittää ikään kuin kysymyksenä tai huomiona. Paljon kiitoksia haluan. vastata esittelijällemme? No, no Kiitoksia. Vastaan englanniksi aivan teknisistä syistä, termisyistä. Okei, okay, on, uh, on the harmonization harmonisointiin liittyen ja osuuksiin liittyen Ranska ja muut maat ovat samassa ongelmassa. Kyseessä on jako, kun varat on kerätty osa näistä varoista siirretään Euroopan unionille maksuosuutena se, että meillä olisi tilanne, jossa joka maassa käsitellään eri tavalla maksuosuuksia ja tuloja, johtaa hyvin monimutkaiseen tilanteeseen. Kaikki maat eivät käytä samaa budjettikohtaa tässä yhteydessä. Tämä on siis tapa erotella tietyllä tavalla. No, Jos ymmärsin oikein, eli se mitä te tässä vaaditte on budje, erityinen budjettikohta, ja, se, ja siellä on sama merkitys kaikissa jäsenvaltioissa vai? Kyllä, kyllä aivan. Ja jos sallitte huomatuksen, Ranskan kaltaisissa maissa tapahtuu niin, että talousarviomenettelyn yhteydessä kaikki verotulot, jotka on peritty, otetaan esiin ja ennen kuin määritellään valtion varat, niistä vähennetään maksuosuus, joka siirretään Euroopan unionille. Toisin sanottuna tämä osuus ei ole meno, vaan verotulojen siirto Euroopan unionin talousarvioon. Ja määritellään, mikä on se summa, joka, valtiossa on, joka valtiolla on käytössään peritystä veroista yksi osuus siirretään ennen tätä Euroopan unionille. For, for, uh, eh. Ja Ranskassa on käytetty samaa menettelyä, muuten myöskin alueellisissa talousarvioissa kansallisestikin on hyödyllistä käyttää järjestelmää, jossa selvennetään se, miten verot peritään – tietyllä tavalla ne on jo aluksi merkitty alueellisella tasolla. Tämä tarkoitus on siis helpottaa menettelyä. Tässä oli siis pääajatus. Ja kun puhut siitä, kuinka menoja käsitellään osittain, tätä voitaisiin harmonisoida jonkin verran, mutta tilanne on monimutkaisempi, sillä kaikki maat eivät saa tulee samoista syistä, eivätkä samoin ehkä tiettyä helpotusta voitaisiin tehdä, mutta me keskittymme maksuosuuksiin Euroopan unionille siksi, että se vaikuttaa neuvotteluihin omista varoista. Alkuperäinen ajatus tutkimuksessa oli se, että haluamme tarkastella sitä, kuinka tämä vaikuttaa keskusteluita käydään omista varoista. Jos olitte Tähän liittyy myöskin äm, tilin päätöspäivämäärä ongelma, koska kaikki jäsenmaat eivät tee tilinpäätöstä äh, samalla hetkellä. Kyllä, aivan näin on. Question of. Sitten nopeasti tähän ALV-kysymykseen. Kyllä todellakin tutkimuksessa käsittelemme ALV-pohjaa. Meitä pyydettiin myöskin keskittymään siihen, mitä tämä tarkoittaisi. Ja kun olemme nyt tekemässä tutkimusta omista varoista, ALV, pohja on yksi mahdollisuus, mutta ehkäpä tämä on seuraava askel, voimme keskustella siitä myöhemmin, mutta ALV on melkoisen hyödyllinen. Sitten Ähm, tämä BKTL, minä en usko, että se tulee katoamaan nopeasti. BKTL-maksu ja voidaan käyttää tehokkaasti tietyissä tapauksissa. Ja yksi ongelma talousarvion yhteydessä on se, että meillä on staattinen talousarvio tilanteessa, jossa maailma, loppuu, maailma muuttuu nopeasti. Ja siksi bktl välineitä voidaan käyttää tehokkaasti aivan epäilyksettä. Ja uskon, että BKTL-resursseja myöskin voidaan käyttää tasaamaan niitä eroja, joita ihmiset eh, tuntevat eh, olevan tiettyjen resurssien välillä. Eli pktl käyttöön on monia syitä ja toisekseen Euroopan unionin talousarviossa on hyvin paljon lisäsitoumuksia, joita ei ole kirjattu. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unionin talousarvio takaa eh, tietyn marginaalin esimerkiksi Kreikkaa varten ESFMlle. Ja nämä ovat maksuja, jotka täytyy maksaa. Jos meillä ei ole varoja, joilla voisimme maksaa, uskoisin, että... Anteeksi. Niin, nämä ovat tietyllä tavalla sitoumuksia talousarvion ulkopuolelta takeita, joita me annamme. Meidän pitäisi kuitenkin eh, päästä yksimielisyyteen siitä, kuinka teemme tilin eh, pidon näiden talon sarvion ulkopuolisten osioiden kohdalla Euroopan unionissa. hyvä. Ja niin tähän liittyen. Eli tässä nyt on kyseessä aivan erilainen toimi, kun ajatellaan näitä esimerkiksi tätä tasetta EUn budjettiin. Eli tässä on aivan erilainen logiikka. Tässä voi olla siis talousarvio, joka tehdään eri tavoin. Eli tässä voi olla näitä takeita, jotka liittyvät myöskin tuloihin. Ei tätä voi laittaa unionin budjetin, koska maksut, nämä kyseessä ovat maksut niistä maista, jotka ovat euroalueella. J'en ai toujours été partisan, monsieur le président. Puhutteko nyt euroalueen talousarviosta? This is a very difficult question that we... Tämä on hyvä. Me olemme keskustelemassa tulevaisuutta ajatellen, eli siitä kuinka Euroopan unionin talousarvio kysymykset ratkotaan. ESFM on Euroopan unionin talousarvion marginaalista taattu väline. Eli meillä on jo tämä Kreikka-tapaus ja siksi yhdistynyt kuningaskunta sai poikkeuksen Kreikan suhteen. He saivat noin 77 eh, miljardia eh, takeita, jotka on juuri tästä liikkumavarasta taattu. Ja nyt jos jokin menee vikaan, yhdistynyt kuningaskunta että he eivät halua maksaa mutta tässä on monia hyvin merkillisiä ilmiöitä. Ei ole mitään äh, järjestelmää siitä, kuinka ähm, maksukyvyttömyyden tilanteeseen joutuneen maan ähm, maksut maksetaan. Ja nyt yhdistyskuningaskunta on todennut, että ei osallistu. Ja vaikka tilanne on sellainen, että ähm, kyseessä ei olisi euromaa, vaikkapa Unkari, tästä yhdistyskuningaskunta ei saisi korvausta. Tähän liittyy hyvin monia, monia kysymyksiä, joihin pääsemme myöhemmin. Sitten te kysyitte, haluammeko me pitäytyä tässä BKTL-pohjassa, tai onko se mielestämme hyvä pohja Tämä riippuu tilanteesta. Tutkimuksen laadintahetkellä vaikutti siltä, että BKTL-pohjalla on omat vahvuutensa, kun uusia varoja luodaan. Ei pidä kuvitella, että maailma tulee yksinkertaisemmaksi. Hyvin paljon kiistoja, erimielisyyksiä tulee aina olemaan. Tässä halusin tuoda esiin että BKTL-pohjalla on hyvät puolensa, sillä se on välineitä voimme käyttää nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Ja tässä jäsenmailla on tietynlaista verovaltaa, että Euroopan unionilla ei ole. the countries will not even look. Mutta jos ajattelemme, että nämä resurssit toimisivat niin, että jäsenmaat eivät edes katso, mitä maksavat, niin en usko, että tämä toimisi. En minä halua sanoa, että BKTL-pohja on erittäin huono. Ei se teknisesti ole mitenkään kovinkaan huono ratkaisu. Dupré. Edustaja Dupré. Niin, mutta palaan nyt kysymykseeni. Jos ajatellaan hypoteesia, että tässä olisi oma, uusi omavara, mm, ja osittain tämä siis pohjautuisi alv ja se kiinnitettäisiin tässä alussa. Ja sitten jos vuoden aikana, budjettivuoden aikana tapahtuisi suuri katastrofi ja näin tarvittaisiin lisävaroja, eli tässä tapauksessa kaikkein yksinkertaisin tulo kuin se, että nyt tässä uudistettaisiin tämä koko LV-järjestelmä ja että sillä olisi omat seuraukset, niin yksinkertaisempaa olisi tämä lisämaksu, joka tapahtuisi BKTLn pohjalta – eli tämä BKTL-maksuosuus, olisi aina ikään kuin tällainen viimeinen mahdollisuus. I don't, I don't have other Minulla ei ole muita ratkaisuja. Näin on. Hyvät kollegat, tämä varallisuusulottuvuus jäänyt syrjään kyseessä on jäsenmaiden asia ja neuvosto, neuvostossa on jonkin verran liikkumavaraa, kun keskustellaan näistä varoista. Kyseessä on täydellinen askartelu, jota jäsenmaat neuvostossa, har- neuvostossa harjoittavat ALVn ja muiden varojen suhteen. Tämä on täysin meidän ulkopuolellamme. Pyrimme pohtimaan sitä, ku- kuinka maksamme ennemminkin Polle kuin Jacquille tai Pierrelle. Minä olen sitä mieltä, että olisiko tulot, varat, mitkä tahansa, ALV, tai muut verot. Kyseessä ovat jäsenmaiden maksuosuudet ja ne vähennetään jäsenmaiden eh, kantaman veron kokonaispotista, kun ne siirretään Euroopan unionin talousarvioon, mutta nämä neuvottelut ovat aivan helvetillisiä. Esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan tapauksessa ehkäpä jonakin päivänä voimme luoda yleisemmän säännön tätä varten. Edustaja Delano, hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin onnitella tästä raportista. Minä olen täysin hämmentynyt siitä, mitä sanottiin. En ymmärrä, että Euroopan unionin tasolla, kun ajatellaan maiden tuloja, ja niin on ennen ennenkuulumatonta, että ei ole löydetty avoimempia järjestelmiä, koska uskon, että näin on useilla eri sektoreilla. Haluaisin esittää kysymyksen, että kun tässä pyritään laskemaan tätä maksuosuutta, niin tässä Eli tämä on se kysymys, jonka haluaisin esittää. Tässä on myöskin esimerkiksi petosten kysymys. Ensin tässä on esimerkiksi ALV ja BKTL, petosten mahdollisuus. Kaikki on ikään kuin auki. Eli tässä pitäisi nyt tänään löytää no, sellainen unionin rahoitusmenetelmä, joka toimii avoimemmin. Ja tässä puhuitte juuri Montin raportista, niin todellakin täytyy saada tai työskennellä avoimempien EUn omien varojen parissa – on hyvin paljon erilaisia maksupalautuksia ja poikkeuksia. Eli tässä nyt todellakin tarvitaan avoimuutta ja kiitoksia oikein paljon tästä kyseistä raportista. Paljon kiitoksia edustaja Dylano, että jäitte tämän tunteen. Edustaja Manka, olkaa hyvä. Ďakujem, pan predseda. Takisto si myslím, että tá je... Kiitos. Minustakin tämä on hyvin mielenkiintoinen äh, raportti ja jonkin asteinen harmonisointi todellakin on välttämätöntä. Tai joitakin maita, jotka eivät nouse esiin tässä raportissa. Tämä on constat ou une interrogation, monsieur Manka Onko tämä toteamus vai kysymys? Voi jazyk, <laughs> aby ma e, počúvať. E, v tejto správe 5-6 krajín vôbec nefiguruje. Medzi nimi aj moja krajina. Chcem sa opýtať, že tí, čo... tam... Minun maani siis ei ole mukana tässä. Onko siis niitä, että maat, jotka ovat mainit, ovat oikeassa maassani on kaupunkeja ja kuntia, jotka ovat puhtaasti rahojen vastaanottajia ja tekevät tilissä samalla tavalla kuin yrityksetkin tekevät sen. Täällä puhuttiin ALVstä. On eroja maiden välillä. On tietyllä alueilla jossakin maissa on 10 prosenttia, toisessakin maissa 20 prosenttia, joten tämä merkitsee sitä, että harmonisointia kaivattaisiin tässäkin, koska ne, jotka maksavat 25 prosenttia kansallisessa järjestelmässä, se merkitsee sitten sitä, että silloin enemmän varjo liikkuu siellä kuin muissa maissa – mitä sitten tulee näihin omiin varoihin? ALV nähdään yhdeksi avainperustaksi tuloille. Ja ALV on sinänsä myös veronkierron väline, niin kuin tiedämme, joten harmonisointi olisi tässäkin mielessä tervetullutta – ehdotamme, että ALV maksaisivat ne, jotka ovat rahoituksisen ketjun aivan loppupäässä, koska silloin voitaisiin välttää paljonkin näitä petoksia. ALV siis tarjoaa tällaisen tietynlaisen harmaan alueen ja siihen pitäisi puuttua voisi olla aika yksinkertaistakin tehokkaasti käsitellä sitä. ALV pitäisi maksaa niiden, jotka ovat, jotka ovat ketjun lopussa. Merci, monsieur Manka, merci pour cette... Kiitoksia edustaja Manka, kiitoksia tästä ALVn uudistamisajatuksesta. Meillä olisi tällainen federalistinen äh, arvonlisävero. Edustaja Taho. Thank you, Mr. President. Kiitos, puheenjohtaja. Kuten kaikki muutkin Pidän hyvänä tämän raportin lähestymistapaa ja on tosiaankin järkevää pyrkiä selvittämään, mitä tapahtuu ja mitä voitaisiin tehdä paremmin. Mutta haluaisin mennä kuitenkin askeleen pidemmälle, koska tämä on hiukan niin kuin Monty Python tapaus. Meidän pitäisi todellakin keskittyä omiin varoihin ja EUn tuloihin. Muuten jäsenvaltiot jatkavat tämän kaltaista peliä, jota on vaikea ymmärtää. Jopa meidän on vaikea ymmärtää tätä saati sitten Euroopan kansalaisten. Minun mielestäni suora eurooppalainen vero. No totta kai ALV on myöskin hyvä lähestymistapa, mutta että jokainen kansalainen maksaisi esimerkiksi yhden euron vuodessa, joka on mikroskooppinen määrä, kun ajatellaan, mitä veroja maksamme omissa jäsenvaltioissa. Meillä olisi jo 450 miljoonaa, mikä on hyvä summa, koska kyllähän sillä summalla voi tehdä jotakin, voi esimerkiksi palkata jonkun. Eli jos kansalaiset maksavat suoraan, niin he olisivat myöskin kiinnostuneita siitä, mitä tällä osuudella tehdään. Ja tällä hetkellä näin ei ole. Tämä on hyvin kaukainen etäinen asia. Joku maksaa ja joku saa jotakin. Ja tästä syystä mielestäni meidän pitäisi lähteä liikkeelle pienin askeliin. Meidän pitäisi kysyä Euroopan komissiolta, kuinka paljon rahaa, kuinka monta euroa me olemme käyttäneet korkean tason työryhmälle, jota Mario Monti johti kolmen vuoden ajan, ja kuinka monta erilaista ehdotusta me olemme saaneet tätä rahaa vastaan. Kiitos. <laughs> Merci, monsieur Tarant. Kiitoksia, edustaja Tarant. Viimeinen puheenvuoron käyttäjä on valiokunnan puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää herra Luis tästä esityksestä. Olen tyytyväinen siitä, että tällaiset tilinpitoa käsittelevät kysymykset voivat näin paljon tunteita herättää. Usein sanotaan, että nämä ovat teknisiä tilinpitoasioita. Näistä ennakkoluuloista pitäisi mielestäni päästä yli. Vaikuttaa mielestäni siltä, että nyt on olemassa tarve sille, että vaadimme jäsenmaita esittämään julkiset tilinsä harmonisoidulla tavalla – ja luettavalla tavalla. En tiedä, pitäisikö meidän verotuloja vähentää Euroopan unionin talousarviosta tai kirjata ne sitten menoiksi kansallisiin talousarvioihin. Eihän tämä muuta yhtään mitään, mutta meidän pitäisi ainakin sopia siitä, että kaikki toimivat samoin. Mutta tällaista vuoropuhelua tällä hetkellä ole jäsenmaiden välillä lainkaan. Tiedämme, kuinka tärkeää tämä kolme prosenttia on talousarvio pohdinnoissa. Pitäisikö meidän valiokuntamme hyvä esittelijä ilmaista toivomus, en tiedä missä muodossa, ehkä päätöslauselman muodossa, että eri jäsenmaiden valtion varain ministeriöissä ryhdytään toimiin, jotta tätä tilinpitojärjestelmää harmonisoitaisiin, että meillä olisi samantyyppinen identtinen järjestelmä, jonka avulla esitettäisiin eri jäsenmaiden maksuosuudet Euroopan unionin talousarvioon niiden omissa talousarvioissa. En tiedä, käydäänkö tällaista keskustelua, pitäisi käydä. Me pitäisi selkeästi pyytää, että Eurostat kertoo, minkälaisia mahdollisuuksia heillä on, mitä työryhmiä heillä on olemassa, jotta saisimme julkisen tilinpidon suhteen aikaan sellaisia sääntöjä, jotka ovat samanlaiset kaikkialla. Mehän emme puhu nyt vakaussopimuksenkaan yhteydessä edes samasta asiassa kaikkialla. Ja jos tilintarkastustuomioistuinkin voisi käyttää mahdollisuuksia tarkistaa tilit ja vahvistaa asiaa. Mielestäni olisi hyvin suuri tarvi olemassa harmonisoida. Muuten kaikki tällaiset pienet säädöt ja kosmeettiset viilaukset talousarvioissa ovat mahdollisia ja ne johtavat vilpillisiin tileihin. Voisimmeko me edetä tällä tavoin sen sijaan, että me tekisimme vain tutkimuksen ja sitten hautaamme se jonnekin komeroon. Meidän pitäisi nyt aloittaa todellinen keskustelu, että jotakin tapahtuisi. Hyvä esittelijä, ehkäpä teillä olisi edustaja Lewandowskin kanssa vastuu siitä, että teette ehdotuksemme. Ja voin ottaa vielä muutamia puheenvuoroja ja sitten päätämme tämän keskustelun. Ähm, olkaa hyvä. Kiitos. Varmastikin te teillä kuulla, että minun otti yhteyttä ei EU-instituutio, vaan eräät muut epätoivoiset ihmiset. Me olemme valmistelemassa erityisryhmää, jossa on mukana korkean tason julkisten tilinpidon ihmisiä eri puolilta maailmaa. Ja sen käsittelyä jäsenvaltiot käyttävät erilaisia tilinpitojärjestelmiä, jotkin niistä – käyttävät Islannista järjestelmää, joka ei osata varoja käyttää. Yksi maa, yhdessä maassa, yhdessä maassa on kaksinkertainen tilinpito, mikä on jotakin aivan keskiaikaista. Tässä mielessä on vakava kysymys eurovyhykkeellä ja mitä tulee maihin, jotka ovat pelastettavina, niin tämäkin on hyvin vaikea kysymys, koska on vaikea antaa tukea, jos ei pysty päättämään, mitä se on Pikaisesti sitten ALVstä. Onko ALV 1 prosentti vai kuinka monta prosenttia, se siis on todellista ALVstä. Tämä harmaan vyöhykkeen alue on todellinen ongelma, on maita, joissa ALVn virheaste on 2 prosenttia, joissakin maissa se on jopa 20 prosenttia. Tämä on siis vakava kysymys. Tämä on todella vakava kysymys. Mitä sitten tulee kolmen prosentin kysymykseen, siis kasvu- ja vakaussopimukseen, se vaatii enemmän työtä, mutta jos tilinpitojärjestelmät ovat sellaisia, että maksut tulevat osana laskelmaa, joka liittyy budjettivajeeseen, sillä on jotakin vaikutusta, mutta olettaisin, että kun budjetin suuruus on suhteellinen verrattuna tähän sen 3 prosentin vaikutus on vähäisempi, sitä kuitenkin on, mutta en ole tehnyt tähän liittyviä laskelmia. Se vaatisi lisäponnisteluja. Tällainen kysymys kuitenkin on olemassa. Välittömät verot. Meillä on ollut ajatus siitä, että vaikka pidettäisiin kiinni, vaikka olisi tällaiset omat varat, niin pidettäisiin tämä avoimena. Tämä näkyisi ihmisten veroosuuksista, että sellainen ja sellainen prosenttiosuus olisi EUlle menevä osuus. Ei tämä ole kovin vaikeaa, mutta useimmat jäsenvaltiot eivät pidä tästä. Mutta on tämän tyyppisiä vaihtoehtoja tietysti olemassa, vai avoimuus, ja sitä voidaan käsitellä erikseen, voidaan käsitellä resursseja erikseen, voidaan katsoa eri, näitä kysymyksiä erikseen. Tämä heterogeenisyydestä vielä kustannukset tästä korkeasta ryhmästä, en tiedä mitä se on maksanut, mutta laadun ja laadun ja kustannusten välinen tasapaino oli se, millä minä voitin äh, tällaisen tarjouskilpailun. Ja edustaja Depre, yhteydet, olkaa hyvä. Tässä liityn puheenjohtajan sanoihin. Aivan aluksi kirjasin hyvin toiveenne ylös. Me jatkamme näillä linjoilla ja, ja olen myöskin samaa mieltä eh, puheenvuoron pitäjän kanssa tästä viimeisestä puheenvuorosta. Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä sitä, että herra Monti eh, tekee töitä. Se ei ole kovinkaan näkyvää, mutta hänen ryhmänsä tekee töitä ja Euroopan parlamentin jäsenet, jotka ovat Montin ryhmässä, tulevat 19. päivä marraskuuta vierailemaan äh, valiokunnassa. Tämä tulee olemaan suuri, lupaava päivä ja äh, edustaja Dylano voi huoliaan häivyttää tuolloin. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Tämä on suuren työmaan ensimmäinen osuus, sillä jos me emme itse tilin pitoa ryhdy järjestelemään, muut siihen kyllä ryhtyvät. Olemme nähneet hiljattain, äh, kuinka tiettyjen yritysten tilinpito on täysin jäänyt poliittisen valvonnan äh, ulkopuolelle ja meillä pitäisi olla selkeitä tilinpito ähm, periaatteita, joita toteutetaan samalla tavalla kaikissa jäsenvaiheissa Tämän pitäisi olla aivan työmme ydintä. Meidän pitää tämä sitoumus saada toiminnassamme käytettyä. Nyt toivotamme tervetulleeksi professori Fiona Beveridgein ja tohtori Firat Senrisin, jotka tulevat esittelemään meille työnsä hedelmiä. Työn otsake on Euroopan unionin talousarvioon liittyvät sukupuolten tasa-arvoa tukevat työt. Tämä kuuluu naisten asian valiokunnan työhön. Tarkoitus on käsitellä Euroopan unionin talousarvion määrärahoja ja sukupuolten tasa-arvoon liittyviä määrärahoja. Ähm, alemmilla tasolla ja Euroopan unionin tasolla sukupuolen tasa-arvoon liittyviä seikkoja ja näitä huomioon, niin me tarvitsemme suurempaa avoimuutta ja paljon enemmän tietoisuutta sukupuolen liittyviin ulottuvuuksiin. Meillä on tutkimuksista englannin, ranskan ja saksankieliset versiot, ja tämän tutkimuksen on Blume Sons tutkimusyksikkö toteuttanut. Se on tehnyt monien yksikköjen kanssa yhteistyötä, erityisesti Liverpoolin sosiaalioikeuden laitoksen kanssa. Tohtori professori Fiona Beveridge esittelee tämän tutkimuksen. Hän on humanististen ja valtiotieteiden kansleri Liverpoolin yliopistossa – ja erikoistunut erityisesti sukupuolten tasa-arvokysymyksiin ja julkaissut monia artikkeleja asiasta. Tohtori Firetsen siis on äh, Marie Curie Fellow äh, Liverpoolin yliopistosta ja hän on tarkastellut eri tasoja Euroopan unionin hallinnossa ja sukupuoliulottuvuutta monitasoisessa hallinnossa. Olkaa Hyvät. Tämän puheenvuoron esittelyn jälkeen meillä on Patricia Solvan, joka äm, tulee käyttämään sukupuoli ulottuvuuden valtavirtaistumista koskevan puheenvuoron tämän tutkimuksen esittelyn jälkeen. Tutkijat, olkaa hyvä. Thank you very Oikein paljon kiitoksia ja paljon kiitoksia valiokunnalle, että sain mahdollisuuden kertoa selvityksen tulokset. Kyseessä oli siis tämä sukupuolten tasa-arvon huomioon ottava talousarvion suunnittelu. Tavoitteenamme oli tutkia, miten sukupuolten tasa-arvon huomioon ottava talousarvion suunnittelu voitaisiin ottaa myöskin EU-budjetissa mukaan. Ja haluan, haluamme osoittaa, että miten voidaan varmistaa, että budjetti toimii, jota voitaisiin edistää EUn kunnianhimoja tässä suhteessa. Tutkimus tehtiin äh, tammi- ja toukokuun välillä 2015 ja tämä oli, äh, oli sellainen tutkimus, että äh, haastattelemme esimerkiksi Euroopan komission työntekijöitä ja muita sidosryhmiä ja näin var, halusimme varmistaa sen, että saisimme jotakin kouriin tuntuvaa aikaiseksi ja on hienoa, että voimme olla nyt täällä kertomassa tämän selvityksen tuloksista. No kysymys kuuluu, että miksi tarvitaan tällaista sukupuolibudjetointia? Miksi, tämä, miksi komissio otti tämän mukaan budjettiprosessiin? Miten se voi auttaa? Me voimme mm, tarkastella budjettia näin tarkemmin ja kun ajatellaan korkean tason sitoumuksia, jotka on sidottu sopim- perustamissopimukseen, niin siellä on myöskin sukupuolten tasa-arvo. Ja jos nyt ajatellaan varoja, niin me voimme nämä tavoitteet nähdä budjetissa siinä tapaa, että miten varat on alkoitu ja käytetty. Eli tarkoituksena on edistää vastuuta sukupuolikysymyksissä budjetissa – ja me myöskin toivomme, että tätä sukupuoliin valtavirtaistamista otetaan huomioon budjetissa. Ja totta kai me odotamme myöskin, että, että myöskin edistymisraportointia parannetaan ja stimuloidaan myöskin pohdintoja ja niitä strategioita, joita käytetään. Joten tämä budjetointi on ikään kuin mm, mahdollisuus vaikuttaa parlamentille ja myöskin muille sidosryhmille ja mitata edistystämme, jota päästään kohti korkean tason tavoitteita. Joten tämä gender budgeting on, on hallinnointityökalu, jonka avulla voidaan parantaa demokraattista vastuuta budjetin osalta. No meidän pilottitutkimuksessamme me esitämme vankan metodologian, joka pohjautuu kapasiteettilähestymistavalle. Näin parlamentti ja muut sidosryhmät voivat valvoa eri budjettiosastoja ja tarkastaa, miten tehokkaasti niissä puututaan sukupuolten väliseen tasa-arvoon siten, siten kuin budjettia käytetään ja budjettivaroja myönnetään. Me käytämme tätä kapasiteettilähestymistapaa, eli tämä tarkoittaa sitä, että lähdemme ensin taaksepäin ja otamme ulkoisen näkökulman siitä, mitkä mitä tavoitteita tässä pitäisi saavuttaa sukupuolten tasa-arvon välillä. Ja sitten menemme lähemmäksi budjettia ja tarkastelemme, minkä kaltaisia toimenpiteitä ja mittausvälineitä budjetissa on, jotta voidaan parantaa, mm, parantaa tätä valtavirtaistamista ja valiovertailua, joten tämä metodologia esitetään tutkimuksessa ja tutkimuksessa me osoitamme myös, millaisia vaikutuksia tällä on budjettiosastojen valinnassa. Me sovellamme metodologiaa ja esittelemme myöskin raportissa, miten se voisi toimia. Olisimme kiinnostuneita keskustelemaan teidän kanssanne, että pidättekö tätä metodologiaa hyödyllisenä niissä osastoissa, joissa me sitä olemme käyttäneet. Kun tämä harjoitus tehtiin eri budjettiosastojen kohdalla, identifioimme, että monissa tapauksissa tietoja puuttuu ja tämä tekee edistyksen arvioimisesta hankalan. Ja tämä on suuri rajoitus, johon haluamme kiinnittää huomioon. Jos sukupuolten jos tässä on tarkoitus saada aikaa avoimuutta budjetille, tarvittaisiin enemmän työtä, jotta nämä tietoaukot voitaisiin täyttää ja voitaisiin toimia tiukemmin siinä kohdin, että miten tietoja kerätään ja esitetään, joten me suosittelemme parannuksia budjettiin, jotta edistettäisiin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja myöskin kun on tulevia harjoituksia tässä suhteessa. Ja tarkoituksena tässä on myöskin lisätä budjetin avoimuutta. Nyt annan sitten äh, tohtori Piransikille puheenvuoron. Paljon kiitoksia. On hienoa olla täällä Annan hiukan lisää tietoa teille tästä metodologiasta ja tärkeimmistä löydöksistämme. Ja tässä on myöskin liite, missä me kerromme metodologiasta yksityiskohtaisesti. Ja löydätte tämän taulukon myöskin sivulta 16. Kuten Fiona sanoi, meillä oli tuollainen kapasiteettilähestymistapa. Ja tämä on ihmiskeskeinen lähestymistapa, koska tässä keskityimme emme niinkään paljon summiin ja rahoihin, vaan tiettyihin resursseihin ja toimiin, jotka tekevät elämästä naisille elämisen arvoisen. Ja missä kohdin naiset ja miehet saivat käyttöönsä näitä aktiviteetteja ja resursseja. Eli meillä oli tässä viiden tyyppistä aktiviteettia, jotka ovat avainasemassa, jotta ihmiset voivat elää hyvää elämää ja tässä oli myöskin esimerkiksi osallistuminen yhteiskunnan toimiin, esimerkiksi se, että esimerkiksi päätökset perheessä, työelämässä ja myöskin sitten toiminta poliittisessa ja yhteiskuntajärjestelmässä, eli että pääsee työmarkkinoille tai saa koulutusta tai pääsee poliittisen järjestelmään, pääsee kertomaan omista ajatuksistaan ja sitten myöskin ympäristöön liittyvät asiat, eli se, että yhtä lailla voi elää ympäristön kanssa sopusoinnussa ja muiden lajien kanssa. Ja sitten tietysti myöskin persoonallisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että on myöskin aikaa ja resursseja harrastaa tai jos on olisi kiinnostunut uskonnollista toimista ja niin poispäin. Ja sitten vielä lopuksi liittyen fyysisyyteen, eli se, että voi elää vapaana fyysisestä tai henkisestä väkivallasta, häirinnästä ja niin poispäin. Kun päätimme näistä pääkapasiteeteista, jotka tekevät elämästä täyttä ja onnellista kaikille, niin sitten tarkastelemme kaikkia budjettiosastoja ja politiikan osa-aloja ja tarkastelemme, että millaisia kapasiteetteja, tai millaisiin kapasiteetteihin tämä osasto vaikuttaa ja miten intensiivinen tämä on. Eli tämä kapasiteettien lukumäärä, joka vaikutti eri osastoihin, ja tästä saatiin aikaiseksi tuollainen spektri, eli millainen vaikutus tällä oli. Mitä enemmän näihin kapasiteettiryhmiin tämä vaikutti, niin se miten näin ollen siis vaikutukset koko tähän sukupuolten välisen tasa-arvon on korkeampi. Ja sitten kun tästä on päätetty, niin tarkastelemme näitä tavoitteita eri osa-alueilla ja myöskin maksupäätöksiä, eli miten tässä kohdin on otettu huomioon näissä maksuratkaisuissa nämä asiat on otettu huomioon. Ja tämä sitten osoittaa, missä määrin poliitikot ovat todellakin ottaneet huomioon se, miten tämä potentiaalisesti vaikuttaa sukupuolten tasa-arvoon, kun tavoitteista päätetään ja kun maksupäätökset tehdään. Ja kun sitten tarkastellaan enemmän täytäntöönpanovaihetta, ja myöskin osallistujia ja edunsaajia, niin pyrimme selvittämään, miten naiset ja miehet ovat hyötyneet tästä erityisestä politiikasta, siis tasa-arvoisesti. Ja sitten lopuksi riippuen löydöksistämme, millaisia hyviä ja huonoja puolia tässä on, niin sitten me pohdimme asiaa ja jos tarpeen, niin ehdotamme tiettyjä muutoksia Jokaista budjettikohtaa varten me esitämme tässä löydöksemme taulukossa, joka näyttää tämän kaltaiselta, ja tämä on ainoastaan esimerkki. Ja tämä on yhteenveto analyysistämme rahasto Euroopan kaikkein huonommassa asemassa oleville. Ja tavoitteena tässä on antaa perusresurssit niille, jotka Euroopan unionissa elävät äärimmäisessä köyhyydessä – ja tässä havaitsimme, että tässä on hyvin suuri vaikutus esimerkiksi siihen, että miten ihmiset kokevat itsensä yhteiskunnassa, koska ihmiset, jotka elävät köyhyydessä, ovat yhteiskunnan ulkopuolella, heillä on henkisiä ongelmia ja depressioita ja niin poispäin. Ja kun tarjotaan perusresursseja, niin toivottavasti tämä auttaa heitä, vaikuttaa köyhyyteen ja myöskin havaitsimme, että tämä vaikuttaa poliittisen järjestelmään, mutta tämä ei ollut täysin suoraa, koska tämän luvun tarkoituksena ei ole esimerkiksi saada ihmisille työpaikkoja. Mutta kun tarkastelemme tavoitteita, niin kyllä tässä tasa-arvo on otettu korkealla tasolla huomioon ikään kuin yleisenä tavoitteena, mutta mielestämme tämä ei ollut riittävää koska budjetissa ei ollut tätä valtavirtaistamista ja varsinkin mitä tulee täytäntöönpanoon, niin tässä ei näistä hyödyis, näitä hyötyjä näkynyt. Oli kyse naisista tai miehistä tai siitä, miten resurssit jaetaan tasa-arvoisesti, siitä ei ole tietoja. No me tarkastelimme kuutta osastoa ja resurssi ja aika rajat vaikuttivat tähän ja tarkastelemme näitä erityisiä osastoja, mutta jos parlamentti tai komissio tai muut instituutiot hyväksyisivät tämän menetelmänä, niin sitä täytyy käyttää horisontaalisesti kaikissa osastoissa. Ja tämä on ratkaisevan tärkeää, koska kaikilla poliitikolla on vaikutusta tasa-arvoon. Joissakin se on ehkä selkeämpää, kiireellisempää ja toisaalla ei, mutta jos nyt tässä vain on tällaisia poliitikkoja, joissa ajatellaan, että ne ehkä vaikuttavat johonkin, niin, niin tämä, tässä on sitten vaikeuksia valita. Ja että tämä todellakin vaikuttaisi paikan päällä, on sitten hankalampaa. Joten tärkein viestimme on se, että meidän täytyy ajatella ei ainoastaan lukuja, eli tässä on tarkoitus antaa resursseja miehille tai naisille, varsinkin sellaisilla osa-alueilla, missä ei kiinnitetä paljon tasa-arvoon, niin tämä todellakin voisi vaikuttaa siihen, että saataisiin paikan päällä tasa-arvoa aikaiseksi ja annan tässä myönteisiä ja kielteisiä esimerkkejä EUn toimintaan liittyen, jotta voisin näyttää teille, mistä nyt puhun. Ensinnäkin teollisissa suhteissa ja sosiaalisessa vuoropuhelussa on sääntöjä yhtäläiselle edustukselle naisten ja miesten välillä kauppasuhteissa. E-, että, ja tässä naiset voivat sitten käyttää tätä korkealla tasolla EUn agendalla, mutta tätä ei ole tunnustettu, sillä tässä kohdin tasa-arvoa ei tunnusteta politiikan tavoitteena – No sitten hiukan myönteisempi esimerkki on Horisontti 2020 ja Marie Curie-toimet, niistäkin olen hyötynyt. Ja me tiedämme e- esimerkiksi koulutuksessa ja tieteessä, varsinkin korkealla tasolla, naiset ovat aliedistettuina, eli he, heillä ei ole päätösvaltaa. Ja EU, jos se sitoutuisi enemmän tähän, se voi vaikuttaa tähän pitkällä aikavälillä ja antaa myöskin naisnäkökulmalle suuremman roolin tieteessä, kun määritellään tieteen tavoitteita tulevaisuudessa. Sitten toinen kielteinen esimerkki on Luova Eurooppa, jossa annetaan esimerkiksi audiovisuaaliselle medialle niin poispäin määrärahoja. Näissä kohdin naiset ovat aliedustettuina, varsinkin päätöksentekoprosessissa korkealla tasolla. Jälleen kerran tämä antaa EUlle mahdollisuuden muuttaa tätä paremmaksi kannustimin siten, että tunnustetaan yhtäläinen edustu, edustus korkeana tavoitteena. Mutta tämä ei kuitenkaan ole vielä toteutunut, sillä tässä kohdin tasa-arvoa ei ole tunnustettu minä erityisenä tavoitteena. No sitten, mitä tulee näihin tärkeimpiin löydöksiimme, EUn perustamissopimuksissa ja perusoikeuskirjassa on todellakin kiinnitetään paljon huomiota tasa-arvoon. Se on poliittinen sitoumus, mutta kun sitten kyse on alemman tason lähemmästä täytäntöönpanosta, niin tätä ei ole täysin toteutettu. Esimerkiksi sisäasioissa, tutkimus- ja kehityksessä tämä on hankalaa, koska tämä vaikuttaa eli nämä EUn muut tavoitteet ikään kuin jättävät kaiken tämän syrjään. No mitä sitten tulee työllisyyteen, sosiaaliin, kysymyksiin, koulutukseen, tilanne on parempi, mutta ei kuitenkaan vielä kovinkaan miellyttävä, koska tässä on epäjohdonmukaisuuksia. Monissa kohdin tähän on kiinnitetty paljon huomiota, mutta sitten toisaalla siihen ei kiinnitä huomiota ollenkaan. Ja tämä on ongelma, koska kun ajatellaan kriisin jälkeen ne asiat, jotka ovat meitä vastassa, sellaiset asiat, jotka ovat eri politiikan osa-aloilla, esimerkiksi köyhyys, seksuaalinen häirintä, väkivalta, näitä voidaan käsitellä ainoastaan eri politiikan alojen kautta. Ja kun tässä on epäjohdonmukaisuutta siinä mielessä, että kuinka paljon tasa-arvoa otetaan tavoitteena huomioon, niin emme voi muuttaa asioita kentällä. No niin, sitten muut löydökset ovat sellaisia, että budjettiosastoissa ei olla tavoitteiden osalta aina kovinkaan avoimia, ja varsinkin kun ajatellaan summia, jotka on korvamerkitty. No, tietysti esimerkiksi oikeudessa oikeus on osastona hankala, oli erilaisia ohjelmia, joissa pyrittiin saavuttamaan poliittisia tavoitteita perusoikeuksissa ja suojassa ja naisten oikeuksissa, kuten esimerkiksi Daphne-ohjelmaa, joka on ollut erittäin menestyksekäs naisten, naisin kohdistuvan väkivallan torjunnassa. Mutta budjetissa nämä ovat nyt ikään kuin samassa, eikä tässä ole selvää, että mitkä määrärahat on korvamerkitty millekin tavoitteelle. Ja tässä on nyt olemassa se vaara, että kun ajatellaan tasa-arvotavoitteita, niin muut tavoitteet ehkä jättävät ne varjonsa, kun kyse tulee määrärahojen myöntämisestä. Ja kaiken kaikkiaan, kun ajatellaan eri poliitikoja ja eri osastoja, niin siellä ei noita tavoiteryhmiä määritellä. Ja tämä aiheuttaa ongelmia avoimuuden osalta ja rahoituspäätösten osalta. Mitkä ovat nuo ryhmät, joita me haluamme hyödyttää, niin me emme tiedä tätä. Ja jos emme tiedä sitä alusta lähtien, niin sitten on vaikea tarkastella täytäntöönpanovaihetta ja katsoa, onko tavoitteet todellakin saavutettu. Ne ihmiset, jotka hyötyivät maksuista ovat ne ryhmät, joita, joille me haluamme hyötyä nimenomaan tässä kohtaa. Ja tässä annan nyt sitten puheenvuoron takaisin Fionalle, joka sitten esittelee suositukset. Kiitoksia oikein paljon. Aivan yhteenvedonomaisesti vielä ensimmäinen suositus. Me suosittelemme, että tasa-arvo pitäisi tunnustaa tavoitteena ja valtavirtaistaminen pitäisi olla mukana politiikan menetelmissä kaikkien osastojen kohdalla. Me eh, olemme identifioineet myöskin eri summat, joita täytyy määritellä budjetissa, jotta avoimuutta voidaan kasvattaa. Ja tästä avoimuudesta on, budjetissa on tänä aamuna puhuttu jo paljon. Ja sitten lopuksi vielä eh, indikaattorien tietojen, eh, tietoja pitäisi systemaattisesti kehittää ja julkaista. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Esimerkiksi tätä valiokuntaa ja muita parlamentin valiokuntia ja muita kiinnostuneita osapuolia. Jotta saataisiin tällainen sukupuoli, esimerkiksi budjetti, niin kaikkien instituutioiden virastojen tulisi käyttää näitä tasa-arvoindikaattoreita, kun ne pyytävät rahoitusta. Tämän pitäisi olla osa budjettikuria. Komission täytyisi varmistaa, että näitä suuntaviivoja seurataan ja että budjettiluonnos on riittävän avoin. Euroopan parlamentin pitäisi käyttää rooliaan budjetin hyväksynnässä ja muissa prosesseissa, jotta, jotta sukupuolten tasa-arvo otettaisiin täysimääräisesti huomioon. Eli täällä jätetään kolme kysymystä vielä lopuksi auki ja haluaisimme kuulla teiltä, miten hyödyllisenä pidätte tätä metodologiaa heikkouksien identifioimessa ja miten tehokkaasti näitä haasteita voidaan kohdata. Onko mahdollista tehdä, e, saada edistystä aikaiseksi, että on enemmän tietoa ja että koko budjetista saataisiin avoimempi niin, että korkean tason tavoitteita voidaan seurata ja edistystä seurata ja valvoa prosessin aikana. Antaako tämä lisäarvo parlamentin jäsenille? Haluaisitteko parantaa vastuuta ja tilinpitovelvollisuutta tässä ja EUn politikoissa? Paljon kiitoksia. Merci, madame pour... Kiitoksia arvon rouvat oikein paljon näistä esityksistä. Tämä oli erittäin mielenkiintoista, mutta haluaisin sanoa teille, että budjettivaliokunta, kunnioitetaanko täällä ää, naisten miesten välistä tasa-arvoa, täällä on hyvin paljon naisia. Ja nyt sitten tässä annetaankin puheenvuoro Patricia Sulinille predsedujoči, hvala eh, za besedo. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvä naiset herrat, minusta tämä selvitys EUn budjetista ja sukupuolten tasa-arvosta on erittäin mielenkiintoinen. Kiitos eh, kollegoille naisten oikeuksien valiokunnassa, jotka yhtyvät aloitteeseen tässä asiassa. Ja kiitos teille kaikille, jotka esittelitte tämän asian meille tänään ja kiitos näistä suosituksista, joita te annoitte. Jotta voidaan saavuttaa Euroopan tavoitteet, tarvitaan poliittista tukea rahoituksen tuen lisäksi, ja siitä te tänään juuri puhuitte. Jatkamme keskustelua tästä. Rahoituksen tuki on jotakin, mitä EUn budjetti tarjoaa, ja tämä on voimakas väline panna toimeen eurooppalaista politiikkaa. Haluaisin myös korostaa sitä, että vuosia on ponnisteltu sukupuolten tasa-arvon vahvistamiseksi. Tämä on ollut yksi EU-tavoitteista ja sillä on voimakas poliittinen tuki. Kuten Euroopan komission puheenjohtaja totesi poliittisissa suuntaviivoissaan, ja minusta hyvin oikealla tavalla. Hän sanoi, että sukupuolten tasa-arvo ei ole ylellisyyttä, se on poliittisesti välttämätöntä. Totta kai me kysymme säännöllisesti, onko poliittinen tuki riittävää vai onko se jäänyt jälkeen. Tutkimuksen tulokset, jonka esittelitte, ovat minusta sellaisia, että ne merkitsevät sitä, että me kaikki voimme nähdä, että rahoituksen tuki EU-sukupuolten tasa-arvolle, siis se on budjetissa, on jäänyt jälkeen poliittisista tavoitteista ja tämä oli hyvin dokumentoitu tässä selvityksessä ja myöskin hyvin esitelty. Voidaan myös todeta, että budjetti ei ole täysin avoin, ei ole täysin selvää, miten paljon varoja käytetään tiettyihin tavoitteisiin ja tie- toimenpiteisiin, eikä sukupuoliindikaattoreita käytetä riittävän järjestelmällisesti, jotta voitaisiin arvioida sitten, miten tehokkaita yksittäiset toimet ovat. Totta kai meidän tulisi pysyä positiivisina me teemme työtä parantaaksemme tilannetta ja kenties olisimme toivoneet parempia tuloksia, mutta silti tutkimuksen tulokset ovat meille kaikille hyvä väline siinä, että teemme päätöksiä budjetin rakenteessa tulevaisuudessa. Kiitos. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia nyt pyydän puheenvuoron pyyntöjä kiinnostuneilta, jotka haluavat esittää vieraillemme kysymyksiä. Kuka haluaisi pyynnön? Je ne vois pas de demande de parole. En näe puheenvuoropyyntöjä. Olen sitä mieltä, että tämä tutkimus valottaa tilannetta. Me emme voi kaikkea siirtää talousarvioon. Sukupuolten tasa-arvo on ennen kaikkea eettinen ja arvokysymys. Ja kaikki ei ponnisteluistamme huolimatta ja avoimuudesta huolimatta talousarvion otsakkeissa ja kohdissa tulee esiin. erilaiset sosiaaliset ja inhimillisiä resursseja käsittelevät osiot, jotka täydentävät talousarviota, tuovat sukupuolin näkökohdat paremmin esiin. Te esititte kysymyksiä ja tietyllä tavalla pysäytitte tässä meidät. varhia Sulin aivan varmastikin tulee valvomaan töitämme niiden kuluessa niin, että tämä ei olisi vain jonkinlaista toive puhetta, vaan joka päivässä työssämme kunnioitettavaa eettistä perustaa, kun me teemme Euroopan unionin eurooppalaisten eteen töitä. Paljon kiitoksia, hyvät tutkijat. Meillä tulee mahdollisesti olemaan ähm, uusi mahdollisuus tulevaisuudessa tätä työtä tehdessämme tavata. Paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin hieno tutkimus. Onko teillä vielä sana, jonka haluatte sanoa? Olkaa hyvä. Kiitoksia. Bien, mes chers collègues, nous poursuivons. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. Jatkamme nyt ö, työtämme ja eiliset päätökset haluaisin koordinaattorin kokouksesta antaa teille tiedoksi. Kaksi päätöstä. Euroopan globalisaatiorahaston ja solidaarisuusrahaston suhteen tehtiin kaksi valittua asiaa. Otettiin esiin Euroopan parlamentin äm, valiokuntien työssä mukana olevien ja sidosryhmien edustajien kanssa tehdyissä keskusteluissa. Ja sitten Euroopan ulkosuhdehallinnosta artiklan 123 mukaisesti kutsumme keskustelemaan erityisneuvonantajan ulkosuhdehallinnosta siis seuraavaan talousarviovaliokunnan kokoukseen. Hän tulee käsittelemään Kolumbian tilannetta. Nämä ovat koordinaattoreiden päätökset ja nyt hänen kollegallemme Lefterissä Kristoforulle puheenvuoron. Hän tulee esittelemään mietintönsä koskien Euroopan unionin solidarisuusrahaston varojen käyttöön ottoa ja ennakkomaksujen maksamista vuoden 2016 talousarviosta. Kiitoksia. Tämä liittyy Euroopan parlamentin päätöslauselmaan, joka käsittelee komission ja neuvoston päätöstä Euroopan solidarisuusrahaston varojen käyttöön otosta. Tämä liittyy vuoden 2013 sopimukseen toimielinten välillä ja luonnollisesti tämä tuki on mahdollisuus ottaa käyttöön 10 prosenttia varoja ennakkomaksuna, että voisimme tukea kaikkia niitä, jotka ovat kärsineet luonnon katastrofien seurauksista. Tämän rahaston tarkoitus antaa Euroopan unionille mahdollisuuden ryhtyä välittömiin toimiin, nopeisiin toimiin maksimissa 10 prosenttia tästä summasta voidaan maksaa ennakkomaksuina henkilöille, jotka ovat kärsineet luonnon katastrofeista. Mielestäni tämä on oikea menettelytapa, sillä me täällä valiokunnassa usein korostamme sitä tosiasiaa, että liikaa byrokratiaa liittyy näihin menettelyihin. Puhutaanpa sitten eri rahastojen varojen käyttöönotosta, globalisaatiorahastosta esimerkiksi. Sieltä käyttöön otettavat varat ovat aivan liian hitaasti kärsineiden käytettävissä. Nyt me voisimme nopeasti toimia ja auttaa hädänalaisia ja nopeuttaa prosessia niin, että nämä saavat varat nopeasti käyttöönsä. Maksimi summa solidaarisuusrahaston osalta on 500 miljoonaa euroa. Ja 50 miljoonaa tästä voidaan käyttää ennakkomaksuina. Minun pitäisi vielä mainita että ennakkomaksutis ongelmia ilmenee, Euroopan unionin jäsenmaat ovat tällaisessa tilanteessa velvollisia palauttamaan avoimuusmenettelyn mukaisesti varat eh, ja eh, sen mukaisen varainhoidon periaatteen mukaisesti nämä varat. Tämä on hyvin selkeä viesti siitä, että Euroopan unionin varat ovat eh, todellisia siis rahastot ovat todellisia rahastoja, e, eivätkä perustu vain byrokratiaan, jotka ovat e, enemmän ongelmallisia kuin hyödyllisiä. Tässä kyseessä ovat e, hädänalaiset ihmiset, jotka ovat luonnonkatastrofialueella odottelemassa apua ja tukeamme ja varoja. Ja lopultakin tämä on ehkä ensimmäinen kerta, että me voimme näitä ennakkomaksuja tehdä ja siksi Euroopan unioni todellakin pääsee nyt lähemmäs kansalaisia, kansalaisia, jotka ovat avun tarpeessa ja kärsivät luonnonkatastrofien seurauksesta. Tällä pitäisi olla hyvä esimerkki, ennakkotapaus, jonka mukaisesti muut rahastot äh, voisivat toimia Euroopan unionissa. Monet näistä rahastoista äh, ovat tilanteessa, että me tarkastelemme niiden talousarvioita, olemme mukana niiden laadinnassa, mutta paljon hitautta ja tehottomuutta näiden varojen käyttöönottoiden niin rahastojen kohdalla ilmenee. Kiitoksia. Merci, monsieur le Paljon kiitoksia esittelijälle. Onko kysymyksiä, huomioita? Pas de question. Kysymyksiä eikä huomioita vaikuta olevan. Kaikki vaikuttaa olevan hyvin selvää. Tarkistusten jättämisen takaraja on 29. lokakuuta kello kello viisi. Ja äänestyksen suhteen ei valiokunnassa eikä täysistunnon osalta määrää ole vielä määritelty. Seuraavaksi meillä on vuoden 2016 talousarvio, äänestys, jotta voisimme var- vielä tarkistaa äänestyslistat, ehdotan, että pidämme viiden minuutin tauon, viiden minuutin tauon ennen äänestyksiä voitte tästä mahdollisuudesta tai mahdollisuuteen tarkistaa tässä samalla äänestyskorttinne toiminnan. Ah oui, alors. Normalement, nous ne devons commencer qu'à 11 heures. Donc, suspension des travaux jusqu'à 11 heures. Äh, äänestykset onkin merkitty aloittavaksi kello 11, joten aloitamme, jatkamme kello 11 äänestyksellä. Volkswagen.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

La séance est reprise. Jatkamme kokousta. Nous abordons. Ja me nyt aloitamme erittäin tärkeän työn. Kyseessä on poliittinen viesti, poliittinen viesti, jonka meidän äänestyksemme lähettää 28. 28. syyskuuta Kyseessä on unionin yleinen talousarvio ja äänestys siitä, ja nyt pyytäisin, että te tarkistatte, että äänestyskorttinne toimivat, jotta me tiedämme, että voimme käyttää nimenhuuto äänestystä. Äänestys alkaa nyt, me ei toimikaan. Mitäs nyt tapahtuu? Ei pas de machine à voter? Eikö äänestyslaitteisto toimi? Et alors, qu'est-ce qui se passe On la main. Donc on va voter à main levée. Et pourquoi on n'a pas de machine à voter Miksi meillä ei ole äänestyslaitteita? Mitä nyt tapahtuu? Bon, écoutez, pendant qu'on règle ce problème technique... Meillä on nyt pieni tekninen ongelma, mutta sillä aikaa annan yleisesittelijälle puheenvuoron sillä ähm, 27.28. syyskuuta äänestysten jälkeen äänestyksiä tarkasteltua, me kävi ilmi, että meillä oli jäänyt sivuun muutamia seikkoja, jotka jäivät siis huomiotta, ja tämän vuoksi meidän täytyy nyt tehdä tiettyjä korjauksia. Anna nyt Jose Manuel Fernandesille puheenvuoron. Hyvä. yleisesti olkaa hyvä. teidän puheenvuoro. President, ce sont des euh, Paljon kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kyseessä ovat äh, äh, tavanomaiset korjaukset äh, ja tekniset korjaukset. Sen sijaan, että tekisimme tämän täysistunnossa, on hyvä, että teemme sen jo täällä valiokunnassa. Kuten sanoin, tämä on tavanomaista ja vain tekninen kysymys. Ähm, otsake 1a, ähm, budjettikohta 04030201, äh, tämä ala osio DB, korjaus 3 miljoonaa 594 000 euroa. Tämä on oikea summa 3 miljoonan 954 000 sijaan. Tässä on ollut pieni virhe, eli tämä 3 594 000 on siis oikea summa. Sitten otsake 4, budjettikohta 22040103. Summat eivät olleet sitoumuspäätöksen tasalla. Tämän pitäisi todellisuudessa vastata siis yhtä kolmasosaa sitoumuksista luonnoksessa 10 miljoonaa 200 000. Pyydämme, että teemme korjauksen. Tämän summan pitäisi siis loppusumman olla 30 1 miljoonaa 200 000 sen sijaan, että se olisi 49 533 1333, eli tässä on loppu äh, summa tämän korjauksen jälkeen 68 200 000. Ja sitten pilottihankkeet äh, ja valmistelevat toimet, budjettikohta 07027728, ettei parlamentin ehdotus olisi neuvoston tasojen alapuolella. Tämän pitäisi olla 120 mm, miljoonaa euroa ja sitten jo seuraava kohta budjettikohta 3302 7712, loppusumma pitäisi olla 500 000 ja sitten otsake 5, budjettikohta XX01021104, hallinnolliset kulut, intavaliokunnan hyväksymä, summa 6602, horisontaalinen budjettikohta 01021104, 40 000 euroa, huomioiden jälkeen meidän täytyy selventää, että tämä budjettikohta tälle lisäykselle on todellisuudessa budjettikohta 2001021 ähm, toista kauppa budjettikohta. Eli tässä olivat nämä tekniset korjaukset. Äh, kiitoksia yleisesti, onko kysymyksiä? Kysymyksiä ei ole. Me nämä muutokset ähm, äh, hyväksymme. Äh, nostakaa kätenne, jos kannatatte niitä. Je vous remercie. Avis contraire. Je n'en... vastaan. Kukaan ei äänestä vastaan. Tyhjä, kukaan ei äänestä tyhjää. Yksi tyhjä ääni. Eikö meillä vieläkään ole äänestyslaitteisto käytössä? Mitä ihmettä täällä nyt tapahtuu? Ah oui, bien sûr qu'on va voter, mais äänestämme joka tapauksessa, mutta tietyissä tapauksessa tämä ehkä on hiukan aikaa vievää. No. Le premier amendement. Ensimmäinen tarkistus on siirretty äänestyksen loppuun. Ensimmäinen kappale tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme. Tähän liittyy suullinen tarkistus. Äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 2, tarkistus 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Siirrymme tarkistukseen 9, johon liittyy suullinen tarkistus. Suullisesta tarkistuksesta äänestämme kahdessa osassa. Ensimmäinen osa alkaa sanoin recalls ja päättyy regulation-sanaan puolesta vastaan tyhjää. Vaikuttaa, että tämä ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan vaikuttaa, että tämä toinenkin osa on hyväksytty, mutta ehkä meidän pitää laskea uudelleen. Onko tämä hyväksytty? Ei, kyllä. Puolesta. laskemme. Vastaan. 15 contre, 14 pour. 15 vastaan, 14 puolesta, kuinka monta tyhjää, ei tyhjää ääniä. Une absence. Yksi tyhjä. Eh bien, la deuxième partie est repoussée. Hylätty. Cet amendement ainsi amendé avec la première Tämä tarkistus on näin muutettuna ensimmäisen osan myötä puolesta. Aha, sähköinen laitteisto toimii. Eli ehdotan, että teemme ensin testiäänestyksen. Laittakaa äänestyskorttinne laitteeseen. Le scrutin est ouvert. Normalement, il y a 32 votants. Äänestys alkaa. Meillä pitäisi olla 32 äänen antajaa. Eräät viivyttelevät vielä kaksi ääntä puuttuu. Qui n'a pas voté, qui ne veut pas voter. Kuka ei ole äänestänyt tai kuka ei halua äänestää, vaikka on laittanut korttiinsa laitteeseen. Voilà, Mais 31 sur 33, ah oui, c'est bon. Monsieur Tarant, très bien. Edustaja Tarant, hyvä. Äänestys päättyi. Tarkistus numero yhdeksän muutettuna suullisen tarkistuksen ensimmäisellä osalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistus on näin muutettuna hyväksytty. Tarkistus 10. Amendement 10, paragraphe 3, amendement 10. Tarkistus 10. Bon, eh bien, on va vérifier. Monsieur le Président. Oui. Euh, entschuldigung. Puheenjohtaja, anteeksi, ei ollut nyt täysin selvää, mistä äänestimme. Te äänestytitte tarkistuksesta 19 suullisesta tarkistuksesta vai vaiko kaikesta? Äänestimmekö kaikesta? Kaikesta tarkistuksesta numero yhdeksän muutettuna suullisen tarkistuksen ensimmäisellä osalla, joka hyväksyttiin. Donc Eli tarkistus yhdeksän muutettuna suullisen tarkistuksen ensimmäisellä osalla, joka tuli hyväksytyksi. Pyytäisin, että äänestys toistettaisiin, koska äsken kun laskettiin, niin siinähän tämä oli hylätty ja nyt sitten ilmeisesti jotkut äänestivät tämän puolesta tietämättä, että äänestimme tuosta tarkistuksesta. Pyytäisin, että nyt toistetaan vielä äänestys tästä. Bon, alors. Vote par appel nomin... Äänestämme siis nimenhuutoäänestyksellä. Edustaja Gare Zabal. No, puuttui viimeisin äänestyslista tällaista aina sattuu jatkuvasti ja me leilun merkintää edellistäneestä tarkistuksessa yhdeksän, jotta on hiukan sekaisin, joten pyytäisin, että äänestäisimme tarkistuksesta uudestaan, koska olisin äänestäneet toisen osan puolesta. Ah bon. Alors, nous allons nous prononcer maintenant sur la première... Nyt siis äänestämme suullisen tarkistuksen ensimmäisestä osasta, joka alkaa sanalla recalls ja päättyy sanan regulation. Äänestämme nimenhuuto äänestyksellä. Sur la première... Ensimmäisestä osasta, suullisen tarkistuksen ensimmäisestä osasta. Le scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Äänestys päättyy.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 Tämä toinen osa on hyväksytty 26 ääntä puolesta, 6 vastaan. Ja L'ensemble est adopté. Tarkistus on näin kokonaisuudessaan hyväksytty. Kappale kolme tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale neljä tarkistus 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 12, johon liittyy suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kappale 6, tarkistus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 6, tarkistus 14, johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 16 puolesta 14 vastaan kolme tyhjää. Kappale 7 tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan, tyhjää, <coughs> hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Scrutin Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 13 puolesta 20 vastaan, yksi tyhjä. 18 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kappale 8 tarkistus 19 puolesta. Tähän liittyy suullinen tarkistus vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus numero 2 puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty 25, johon liittyy suullinen tarkastus puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus on hyväksytty. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus numero 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty tarkistus 34 puolesta. Ah, tämä raukesikin tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Scotin est L'amendement Äänestys päättyy. Tarkistus on hyväksytty 19 puolesta 12 vastaan kolme tyhjää. Tarkistus 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 43 puolesta. Tähän liittyy vielä sullen tarkistus esittäjältä puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissitarkistus numero 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 54 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 56 puolesta vastaan. Tyh- Varmistamme tämän. Äänestys alkaa. Skytain Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 24 vastaan 8 puolesta. Yksi tyhjä. Tarkistus 57 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 58 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 63 puolesta. Tähän liittyy vielä kohta kohdalta suullinen tarkistus. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa suullisesta tarkastuksesta puolesta vastaan. Uskoakseni tämä on hylätty, mutta tarkistamme sen. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. 19 vastaan 15 puolesta. Amendement 63 modifié par, euh, enfin, amendé par la première partie que nous venons d'approuver, qui est pour Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Näin tarkistus on näin muutettuna hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta Kompromissi viidessä on kolme osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Scrutin klu. Äänestys päättyy. Ensimmäinen osa on hyväksytty 19 puolesta, 13 vastaan. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa on hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää. Kolmas osa on hyväksytty. Kompromissi 5 on näin hyväksytty. Seuraavana kappale 31 tarkistus 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta Tähän liittyy vielä tekninen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissitarkistus numero kuusi. Johon liittyy toinen osa, ei liitykään. Kompromissi. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 76 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 79 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 81 johon liittyy suullinen tarkistus puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 19 vastaan 15 puolesta. Ka- tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 84 puolesta. Tähän liittyy suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissitarkistus 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty kompromiss, kappale 52 tarkistus 87 puolesta vastaan hyväksytty tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Tarkistus 117 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Me siirrymme nyt muihin budjettikohtiin kappale 62, tarkistus 91 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Tarkistus on hyväksytty 22 puolesta 11 vastaan. Tarkistus 90. Kohta 63. Tarkistus 92 ja 93. Nämä tarkistukset tarkistukset ja 91 tarkistus myöskin. Eli nyt siis ensin äänestämme 91, siitä on äänestetty, se hyväksyttiin. Joten 90 ja 92 näin ollen. Niistä täytyy äänestää. Niistä voidaan äänestää yhdessä, joten äänestämme 90 ja 92 puolesta vastaan. Ja tämä tarkistetaan koneellisesti. Ai minäkin äänestän nyt. No, no, no, hyvä. Äänestys alkaa. No, tämä olisi helpompaa, jos pistän kortin sisään. Äänestys on päättynyt. tarkistus on hyväksytty 22 puolesta 11 vastaan. Siis nämä kaksi tarkistusta. Tarkistus 93 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty tarkistus 94 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 66, B uusi, tarkistus 96 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Tarkistus on hylätty. 17 vastaan, 15 puolesta ja kaksi tyhjää. Tarkistus 97, kohta 37 uusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 98 ja 99, nämä ovat identtisiä puolesta, vastaan. Ei ollut selvää, joten pyydän että äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 23 puolesta 5 vastaan ja 5 tyhjää. Sitten 100 puolesta. Vas, kuka puoltaa? Tarkistus 100 vastaan. Tyhjää. No tämä lienee hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. 16 puolesta 16 vastaan ja edustaja äänesti puolesta. Tämä on hyväksytty. Kohta 77. Joten tämä siis hyväksyttiin. 101 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta 77. Tähän liittyy suullinen tarkistus esittelijältä. Tarkistus 102 puolesta Siis kohta 7, c 102, ja tähän liittyy suullinen tarkistus esittelijöitä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Anteeksi? Kiitos puheenjohtaja Siis tämä suullinen tarkistus esittelijältä, kun se on esille, haluaisin, tämän setäsin sitä lisäyksenä meidän tarkistukseemme sillä, että request for the Secretary General to represent to the Bureau. Siis tämä on sosialistien tarkistus siihen kohtaan Parliament Estimates for the final budget of financial year 2017. Es Siis tämä on, kyllä katsoin, tämä tarkistus että, tuota, mutta sinne äänestää. Se on silloin yhteenviva sen kanssa, mistä tullaan äänestämään. Sikle. Hyvä. Onko tämä selvää? Herra Rybik, niin me vastustamme tätä suullista tarkistusta. Ah, niin tämä suullinen tarkistus, siitähän juuri äänestimme. Niin esittelijä. Jos me äänestimme tästä suullisesta tarkistuksesta, niin näin minä ainakin tulkitsin. No yleensä tähän voi, tässä voi äänestää myöskin toisesta osasta. Te päätitte tästä. No minä tässä, koska me olemme, jo, me olemme määritelleet tämän erittäin hankalan asian jo heinäkuussa ja se hyväksyttiin täysistunnossa. Kyllä siitä voidaan äänestää, mutta jos siitä äänestetään, niin pyydetään, pyydän, että äänestämistä vastaan näistä ilmoittamistani syistä. Alors, <coughs> la règle que Eli tässä tarvitaan kolme vastustajaa tälle suulliselle tarkistukselle, se on sääntö. Eli tästä äänestettiin jo, mutta tämä on toinen tarkistus. Tämä on erillisäänestys, eli ajatellaan, että suullinen tarkistus ei kata sitä osuutta, osiota, jonka edustaja Gardia Saballe esitti, ja kun ajatellaan näitä ehtoja tai määräyksiä, niin tämä osa tästä tarkistuksesta, tämä perusosa, niin siitä voidaan äänestää. Eli kuka siis puoltaa tätä? Eli tässä nyt siis kerron tästä periaatteesta, äänestysperiaatteesta. Eli siis nyt katsotaan nimenhuutoäänestyksenä tämä tilanne. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli pyyntö hylättiin 18 vastaan 13 puolesta. Siirrymme Kompromissi B puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kompromissi on hyväksytty. Kohta. Niin esittelijä. Mikrofoni. Uh, ce que je vais dire maintenant concerne, et ce n'est pas un problème politique entre les groupes, c'est un... Se, mitä nyt sanon, tämä ei ole poliittinen ongelma, vaan todellinen ongelma. Uh, sekä 104 tarkistus, että kappale 77, että tämä 110 tarkistus, tarkoitus on siis sisäiselle tarkastajalle, tilintarkastajalle tehdä pyyntö uudesta tarkastuksesta, kun minä olen tarkastellut sisäisen tarkastuksen sääntöjä kun tässä halutaan tämä asettaa byroon päätäntävallaksi, varanhoitoasetuksessa sanotaan, että sisäinen tarkastaja käyttää näitä tarkastusvaltuuksiaan täysin riippumattomasti. Täysin riippumattomana tarkastettavista hän, hänelle ei voida mitään ohjeita sanella, mutta monissa tarkastuksissa, jotka luettelin, annetaan ohjeita sisäiselle tarkastajalle. Ja mielestäni tämä on varanhoitoasetuksen sääntöjen vastaista ja siksi niitä tarkistuksia, niitä osia, jotka tähtäävät tähän sisäiselle tarkastajalle annettaviin neuvoihin. Nyt tilintarkastuskomitean sääntöjen mukaista ja 24. helmikuuta 2014 tehnyt sopimuksen mukaisesti näitä sääntöjä ei sanella sisällä tarkastella, hyvä. Kiitos puheenjohtaja rynkastaatkin ovat alisteisia jollekulle ja silloin heidän täytyy saada ohjeet tuolta henkilöltä, jonka alaisuudessa hän on. Jos ei ole päällikköä, niin silloin tilanteessa voi toimia riippumattomana. Mitään hierarkista valvoja hänen yläpuolellaan ei ole. Varanhoitoasetuksen säännöt ovat aivan selkeät. Sisäinen tarkastaja on täysin riippumaton, eikä hänelle voida antaa ohjeita. Tämä on aivan selvää. No niin. Niin, edustaja Fernandes. Je sais pas si... Niin, en tiedä, haluaako tässä demariryhmä asettaa kysymyksen tarkistuksen, mutta kun ajatellaan näitä selvityksiä, niin mielestäni näistä tarkistuksista ei voida äänestää. Niin, näin. Ajateltiin. Nämä tarkistukset ovat sääntöjen vastaisia. Niin, jos ne ovat eh, varanhoitoasetuksen vastaisia. No niin, kuunnelkaapa. Me äänestämme nyt. Tässä nyt selkeästi kuultiin, mitä mieltä eh, esittelijä on. Tämä perustuu siis tässä nyt, tämä on varainhoitoasetuksen vastainen. Minä pitäydyn siinä, mitä sanoin, ja täsmennän, että tässä tarkistukset 104, 109 ja 110 ovat saman logiikan mukaisia, ja tämä koskettaa niitä kaikkia. la Sääntöjen vastaisuus, niin... Niin, Eli nämä ovat äh, siis tämän äh, asetuksen mukaisesti sääntöjen vastaisia. President, de, deux choses. Premièrement, nous ne... Kaksi asiaa. Emme usko, että tässä tämä on mitenkään minkään asetuksen vastainen, mutta tämä oli siis teidän kriteerinne, mutta haluaisin pyytää, että, että tässä olisi hiukan konkreettisempaa tämä työ näiden tarkistusten osalta, koska en nyt tässä aseta kyseenalaiseksi, tai siis en sano, että nämä olisivat sääntöjen vastaisia. Pyysin tätä jo edellisessä mandaat, edellisen mandaatin aikana, eli nyt täytyy siis katsoa, ovatko nämä voidaanko nämä ottaa käsittelyyn vai eivät. Mutta siis olen tarkastellut näitä samoilla silmillä näitä kaikkia. Lupan, että tähän vaikeaan toimeen ryhdyn, jotta kaikki epäilykset puolueellisuudesta saataisiin hälvennettyä. Bah, oui. Monsieur le Président. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. No, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin varren argumentti, jonka kollega tässä juuri esitti varainhoitoasetus on yksiselitteinen ja täsmällinen. Emme me voi kirjoittaa tällaista vaatimusta päätösasemaan, joka on varainhoitoasetuksen vastainen, jos, koska toiminta on, jos on täysin riippumattomuutta puhemiesten vastuulla. Ja tämä on kyllä sellainen alue, joka on vasten rajatapassa Meidän ei pitäisi mennä tällaiselle alueelle. Ja jos SED-ryhmä pitää nyt toivon, että se ei pidä tästä kiistasta kiinni, vaan ymmärtää, että varhaitasetuksen teksti on yksiselitteinen ja siihen ei pidä mennä puuttumaan, paitsi jos halutaan muuttamaan tätä itse tekstiä. À moins que vous retiriez vos amendements. Eli te haluatte tarkistuksenne pois. Ça m'éviterait de prononcer l'irrecevabilité. Hyvin nopeasti ja voidaan todeta, että niitä ei voida ottaa käsittelyyn. Bon. Écoutez, je vais... No, jotta nyt tässä omaa, omaa tuntoani niin helpotan, niin äänestämme siis tuosta tarkistuksesta 104, ja jos se hylätään, niin emme äänestä näistä kahdesta muusta, 109 ja 110. Ai, tätä... Je demande. Tarkistus 104, minä pyydän, että me äänestämme siitä, mutta poistamme sen kappaleen viimeisen kappaleen, jossa, jota on ehdotettu, emme me saa jättää sitä äänestämättä. Meidän täytyy äänestää tarkistuksesta 104. Sehän mm, toisi mukanaan sen, että tämä hankala kappale poistuisi. Eli poistetaan tuo considers that this overview on niin poispäin. Eli nyt äänestämme tarkistuksesta 104 näin korjattuna, esittelijän korjaamana siis puolesta vastaan. Ja tämä tarkistus on hyväksytty. Joten budjettivaliokunta on arvioinut, että tässä puhemiehistö ei voi tätä tilintarkastusta tehdä tai ottaa vastuusta siitä. No sitten 109 ja 110 ovat seuraavat, joista äänestämme. 100, 105 onkin nyt seuraava puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 106 puolesta, vastaan, hyväksytty. 107 Siinä on suullinen tarkistus. Tarkoituksena on poistaa an open dialogue and should ensure puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys, äh, tarkistus on hyväksytty. 20 puolesta 11 vastaan. Sata seitsemän oli siis tämä, 108 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 ja 110 siis raukesivat. Sitten 111 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohtaa 112 raukea koska Gary Sabal. Perdón por hacer tan complicado esta vez. Anteeksi, että monimutkaistan asioita entuudestaan, mutta olen samoilla linjoilla kuin edellisen äänestyksen suhteen. Me pyydämme, että 112 ei saisi rauhoita. Sitä voitaisiin äänestää tarkistuksen 111 lisäyksenä. Sitä, tämä tarkistus 111 on paljon yksityiskohtaisempi ja sisältää erilaisia täsmennyksiä yleisiin kuluihin liittyen. Eli me pyydämme, että tämä 112 ei raukeaisi. La, l'ensemble du... Eli tämä Siis 112 kokonaisuudessaan vain vain osa siitä. Pardon, se just se partie, se, se on vain yksi osa tämä inter alia osa, ellen erehdy. Interalia. Interalia, annual. Interalia, vuotuinen ilmoitus ja niin edespäin. Oho. Oh. Monsieur le rapporteur, oui. Esittelijä. Uh, monsieur le président, nous Hyvä puheenjohtaja, me olemme paljon keskustelleet tästä. Voimme tulkita tiukasti, että tarkistus 11 ja sen hyväksyminen äm, aiheuttaa sen, että tarkistus 12 raukeaa. Minä en kuitenkaan kiellä sitä äänestämästä, mutta minä suosittelen, että äänestämme tarkistuksen 112 vastaisesti, sillä konsensusta ei koskaan näistä erityisistä kohdista ole saatu aikaa. Meillä ei ole olemassa konsensusta niihin menettelyihin liittyen, joilla näitä tarkistuksia suoritettaisiin, ja siksi minä pyydän, ettemme äänestä tämän tarkistuksen puolesta. Edustaja Ryybi, niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Uskon, että tämä on nyt selvitetty 111, no miten, se miten meidän nyt tulisi tässä toimia, ja näin 112 ei voida äänestää. Vastustaisin äänestystä siitä, koska tämä kysymyshän on jo selvitetty tuon 111 äänestyksen kautta. Joten äänestämme nyt nämä kolme viimeis, kolmesta viimeisestä ö, virkeestä tässä tarkistuksessa puolesta vastaan. Tämä nähtävästi on hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 116 puolesta vastaan tyhjää. Tämä on hyväksytty. Ja sitten tarkistus yksi joka siirrettiin tänne äänestyksen loppuun. Eli kuka puoltaa tuota tarkistusta yksi? Vastaäänet hylätty. Ja seuraavaksi sitten erityisvaliokuntien lausunnot. Eli äänestetäänkö niistä nyt sitten yhdessä ryhmässä kaikista? Tätä ei vastusteta. Niin. Puheenjohtaja, anteeksi, että häiritsenyt äänestystä näin, mutta minä olin tämän äm, talousarviolausunnon laatija ja lähestulkoon kaikessa kappaleessa lukee out of scope. Minä en ymmärrä tätä. Tämähän kuuluu talousarvion menettelyn piiriin ja talousarvion valiokunta haluaisi parantaa varojen hallintaa. Siksi minä en ymmärrä, miksi täällä on on merkitty tämä merkintä out of scope. Lequel Alors, c'est le rapporteur général qui... Niin, yleisesittelijä on tämän tehnyt, joten kysymme edustaja Fernandesilta. Mikä sivu? Ahaa, sivu 10. budjettivalvontavaliokunnasta. Niin, yleisesittelijä. Obrigado, senhor presidente. Nós estamos a falar de uma resolução. Kiitos, puheenjohtaja. Kysymys on päätösaselmasta ja sen täytyy olla johdonmukainen suhteessa tekstiin. Ja siksi ei saa olla mitään toistoja. Tekstit täytyy olla logiikka ja tekstit täytyy olla sellainen myös, että se on luettavissa. Meillä on ollut lukuisia asioita, jotka äänestimme pois tässä äänestyksen yhteydessä siksi, että ne eivät kuuluneet tämän toimivaltaan ja ne olisivat olleet sitten myöskin epäjohdonmukaisia päätösasemassa. Ja jos analysoi tekstiä, ja jos haluaa tehdä tekstistä johdonmukaisen, se vastaisi hyväksyttyä päätösasemaa ja myöskin, mutta myöskin mahtuisivat mukaan kaikki tarkistukset, jotka hyväksyttiin on välttämätöntä, että saadaan johdonmukainen teksti ja jotta vastaa ehdotuksia, jotka juuri on hyväksytty muutoksina. Minä haluan vielä korostaa sitä, että sihteeristö on ollut erittäin avulias ja käynyt läpi tekstin ja huolehtinut siitä, että kaikki on nyt yhteensopivaa, kaikki on johdonmukaista ja lopussahan ei tietenkään voi kaikkea tunkea tähän äh, tekstiin, koska silloin se ei olisi enää johdonmukainen teksti, vaan tällainen säkki, jonne vaan on laitettu kaikki sisään. Tämän täytyy olla luettavissa oleva, sen tulee olla johdonmukainen ja päätösasemman täytyy heijastaa sitä, mikä, mitä ovat olleet ne muutokset, jotka on hyväksytty, ja kuitenkin edelleen, siis olla sellainen, että se voidaan lukea. Haluan kiittää kollega Gressleä, joka vielä kerran viittasi tähän. Ja tässä ovat olleet tällaisia tarkistukset, joita en voi hyväksyä. Ne eivät ole hyväksyttävissä tähän mukaan nimenomaan tämän vaikutusalan osalta. Nyt ainahan on mielenkiintoista, kun sitten saa kuulla näistä syistä. Minä pidän valittavana sitä, että kaikki pyrkimykset, jotka liittyvät avoimuuden lisäämiseen ja jotka olisivat liittyneet nimenomaan siihen, mitä ongelmia me olemme nähneet panossa, että nimenomaan näitä maksupaikkoja, jotka käyttävät miljardia vuosittain tästä budjetista, jonka me hyväksymme täällä, että me tässä vähän sanomme, että miten se pystyy paremmin määrittämään ongelmat ja katso myöskin se, miten, mitä ovat ne varat, joita on vedetty takaisin, miten, miten niitä meidän löytää, mitä ne ovat, ja tämä ei ole hyvä asia. Minä olen sitä vastaan, että Tämä olisi jotain sellaista, mikä olisi out of scope, eli siis ei kuuluisi asian piiriin, koska tämä koskee nimenomaan tätä asiaa. Olisi tärkeää, jos voisimme tässä nyt tukea toisiamme keskinäisesti, mutta no, tätähän on keskusteltu aiemminkin jo. Kiitoksia vaan. Eh bien, grâce à vous, il a lieu, monsieur le rapporteur général. Tämä toteutuu teidän asioistanne, yleisesittelijä. Minulla on lisätieto, joka, jonka luulin olevan selvä kaikkien kollegoiden mielessä nämä valiokunnan kannat liitetään päätöslauselmaan. Ei niitä heitetä mäkeen ikkunasta. Ne liitetään päätöslauselmaan. Donc se document. Eli nämä asiakirjat julkaistaan ja toiveet, jotka talousarviovalvontavaliokunta on ilmaissut, pitää luonnollisesti ottaa valiokunnassa huomioon ennakoivat vaikuttavuuden ja muiden seikkojen suhteen. Edustaja Gressle, me nyt jätämme asian tähän. Sopiiko teille, että me äänestämme yhdessä yhtä aikaa näistä kaikista valiokuntien lausunnoista? Äänestämme niistä. Ne eivät ole soveltamisalan ulkoisia puolesta vastaan. En näe vasta-ääniä. En näe myöskään tyhjiä ääniä. Me voimme nyt äänestää koko päätöslauselmasta näin muutettuna, tämän aamun äänestyksin muutettuna. Nimenhuuto äänestys alkaa. Ja jos kyllä Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 24 puolesta, 7 vastaan 4 tyhjää. Onnittelut esittelijöille. Kiitokset teille kaikille. Eh bien, mes chers collègues. Ja hyvät kollegat, me olemme nyt päässeet... Äh, edustaja Manka, ottako puheenvuoron? Pan predseda, Olen jednu pozna... Kiitos puheenjohtaja. Meillä on vain yksi kommentti. Kun äänestimme sisäisistä tilintarkastuksista ja siitä, että ne olisivat äh, valtiovarainhoitoastuksen vastaisia, jo meidän on katsottava, mitä on muissa äh, instituutioissa tilanne ja mitä esittelee sanoa, koska tämä ei voi olla EUn sääntöjen vastaista, jos on muita instituutioita, jotka noudattavat tällaisia sääntöjä. Näin on. No. Bien, il n'y a pas d'autres questions. Muita kysymyksiä ei ole. Kerron, että meillä on ylimääräinen budjettivaliokunnan ja libevaliokunnan mm, kokous 19. 19. lokakuuta täällä ähm, Brysselissä ja 22. päivä lokakuuta meillä on toinen kokous mutta valitettavasti emme pystykään järjestelmään tila- ja tulkkausjärjestelyiden vuoksi. Tiedän, että ryhmät kokoontuvat ensi viikolla ja he eivät pääse sitten paikalle, mikä on hyvin valitettavaa. Hyvät kollegat, kokouksemme päättyy näin. Je, vous rappelle, je me permets de vous rappeler que ce soir à 19h, nous avons... nyt iltapäivällä meillä on yhteinen kokous ja kuulemistilaisuus, siis kuulemme näitä äh, Esirin ehdokkaita, äh, toimitusjohtajan ehdokkaita ja myöskin varatoimitusjohtajan ehdokasta. Siis kello 19 tänään.